Mes chers Hyvää kollegat. Ensinnäkin halusin, että menisimme kohtaan kuusi esityslistalla. Kosovon ulkoministerin kanssa käytävä keskustelu, Enver Hoxhain kanssa käytävä keskustelu. Haluaisin Kukanin Kosovo valtuuskunnan puolesta toivottaa ulkoministerin tervetulleeksi. Hyvä ministeri, näinä viime aikoina Kosovossa on ollut paljon poliittista toimintaa, paljon tapahtumia. Sen jälkeen, kun vaalit järjestettiin, uusi hallitus on aloittanut työnsä vastaatakseen moniin haasteisiin, joita maalla on edessään. Olemme olleet erittäin iloisia, että viime keskustelussa Pristinan ja Pelkanin kesken saatiin aikaan hedelmällisiä tuloksia ja saatiin aikaan sopimus myös sopimus tärkeissä asioissa, vapaassa liikkuvuudessa, tutkimusten vastavuorossa tunnustamisessa ja myös sivilisäännön ilmoittamisessa. Tällä on merkittäviä vaikutuksia kansalaisiin. Olen iloinen siitä, että te olette saaneet aikaan tämän tuloksen. Olen nyt halukas kuulemaan enemmän näistä sopimuksista myös teiltä. Tiedätte varsin hyvin, että Euroopan parlamentti tukee voimakkaasti myös sitä, että voitaisiin hyväksyä viisumit järjestelyt Kosovan vartijan. haluaisimme, että viipymättä voitaisiin aloittaa vuoropuhelu näistä viisumijärjestelyistä Kosovon kanssa. Totta kai tämä helpotus merkitsisi sitä, että Kosovo joutuu myös täyttämään monia ehtoja, varsinkin kun on kyse takaisinotosta teidän maanne kansalaisten kohdalla. Te olette ollut aktiivinen tässä. Haluaisimme kuulla teiltä enemmän teidän odotuksistanne tämän asian kohdalla. No niin, ministeri, olkaa hyvä. Ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat ulkoisen valiokunnan jäsenet. Minulla on itse asiassa suuri kunnia saada olla täällä tänään paikalla. Ja kiitoksia kovasti siitä, että annatte minulle mahdollisuuden puhua teille täällä tänään. Tämä on aivan hieno tilaisuus meille käydä näkemysten vaihtoa. Ja koska itse asiassa olin oman maani parlamentin jäsen yli kahdeksan vuotta, niin olen erittäin kiinnostunut vastaamaan kysymyksiinne. En usko, että nyt pidän mitään pitkää esitystä tässä ja vien sillä tavalla hirveästi teidän aikaanne. Aluksi haluaisin kertoa teille, että Kosovon tasavalto on nuori valtio. Se on saanut aikaiseksi rauhan, vakauden ja turvallisuuden alueellaan ja minulle siis mielelläni kerron teille siitä, että viimeisen kolmen vuoden ajan olemme kyenneet rakentamaan Olemme kyenneet rakentamaan valtion aivan tyhjästä ja tämä on tapahtunut monien maiden tuella, mm, ennen kaikkea eurooppalaisten maiden tuella, jotka ovat onnistuneet työssään hyvin ja maani kansalaiset ovat erityisen kiitollisia tästä tuosta. Toiseksi, aivan kuten tässä puheenjohtaja juuri totesi. Meillä on ollut perustuslaillinen kriisi Usan kuukauden ajan, kun kaksi presidenttiä pakotettiin eroamaan virastaan ja nuorena maana kykenimme löytämään ratkaisun ja saimme valittua uuden presidentin. Hän on itse asiassa Balkanin alueen ensimmäinen naispresidentti. Hän edustaa maatamme. Ja hän ei ole puoluepoliitikko. Eli se osoittaa sen, että Kosovo on erittäin sitoutunut noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta. Se on myös sitoutunut poliittiseen vakauteen, kuten myöskin edustamaan koko yhteiskuntaa. Kolmas osio, jonka mainitsisin tänään täällä, on se, että viimeisen kolmen vuoden ajan meidän päätavoitteenamme on ollut rakentaa monietninen yhteiskunta. Ja kansainvälinen johtoryhmä kokoontui eilen Pristinassa. Siellä oli mukana 25 valtion edustajat. Ja siellä oli mahdollisuus siis tarkastella sitä, mitä viimeisen kolmen vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Haluaisin kertoa teille siitä, että viimeisen kolmen vuoden ajan olemme kyenneet täytäntöön panemaan yli 80 prosenttia Ahtisaaren suunnitelmasta ja näin ollen Kosovo tänä päivänä on monikulttuurinen yhteiskunta, jossa vähemmistöt on myöskin integroitu hyvin. Viimeisten vuosien aikana olemme investoineet yli 200 miljoonaa euroa viiden uuden kunnan luomiseksi jotka muodostuvat miltei eniten äh, serbivähemmistössä parlamentissa. 26 parlamentin jäsentä edustaa vähemmistöjä. Ja onnistumme myöskin luomaan moni etnisen, etniset ää, äh, äh, toimielimet alue- ja paikallistasolla. Myös voin kertoa teille siitä, että olemme kyenneet uutena hallituksena keskittymään köyhyyden, vast, torjuuteen, torjumiseen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen samalla parantaen talouskehitystä ja tekemään uudistuksia, varsinkin oikeusjärjestelmässä ja hallinnossa. Olen oikein ilahtunut siitä, että puheenjohtaja oli mukana tuossa keskustelussa Pristinassa ja Belgradissa. Vuoropuhelu on YK päätöslauselman seurausta, joka annettiin viime vuoden syyskuussa, ja se keskittyy hyvin pitkälti teknisiin kysymyksiin. Tällä hetkellä olemme kyenneet pääsemään kolmeen sopimukseen, jotka ovat käsitelleet kolmea pääkysymystä Ensimmäinen niistä koski yliopistotutkintojen vastavuoroista tunnustamista, toinen ihmisten vapaata liikkuvuutta ja kolmas kiinteistöasiakirjoja. Ja meidän puoleltamme Pristina aikoo toimia erittäin joustavasti ja sitoutuneesti, jotta voimme saada aikaiseksi sellaisen vuoropuhelun, joka on menestyksellinen. Ja samalla sitten hyvin pitkälti pyrimme saamaan aikaiseksi hyvät suhteet alueen naapureihin, Makedoniaan, Montenegro'n, Albanian. Ja suhteet eivät ole pelkästään poliittisia luonteeltaan, vaan, vaan ne ovat myös taloussuhteita. pidemmittä puhetta tietysti sitten haluan mennä tässä eteenpäin teidän kysymyksiinne ja uskoakseni seuraavien kuukausien ajan tässä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä meillä on kolme suurta haastetta, joista ensimmäinen on se, että meidän täytyisi tietää, millä tavalla Pohjois-Kosovo integroidaan. Serbian valtion rakenteet ovat siellä toiminnan pohjana ja meidän lähestymistapamme on se, että emme halua saada alueelle mitään jäätyntä konfliktia – emme koskaan ole hyväksyneet tuon osan erottamista alueestamme ja samalla vastustamme väkivallan käyttöä tuolla alueella. Toinen osa koskee maan talouskehitystä. Muutama kuukausi sitten kehittelimme hyvää taloussuunnitelmaa. Sitä siis kehiteltiin parhaiden asiantuntijoiden kanssa maassamme alueellamme ja Euroopassa ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta kansalaistemme taloudellinen tila kohenisi mahdollisimman hyvin. Kolmas asia, joka on meille hyvin tärkeä, on se, että millä tavalla voidaan maamme eurooppalainen ulottuvuus tehdä erittäin konkreettiseksi. Ja tässä suhteessa pyydän teiltä lisätukea periaatteessa tiekartaston kehittämisen, viisumitiekartaston kehittämisen Balkanin 50 miljoonaissa väestössä on kaksi miljoonaa kosovolaista, jolla ei ole oikeutta matkustaa ilman viisumia. Me emme pyydä sitä, että kansalaisimme saisivat viisumivapauden tänä tai ensi vuonna, vaan pyydämme Euroopan unionin tukea, että viisumitiekartasto saataisiin niin, että voisimme täyttää tarvittavat kriteerit ja standardit. Paljon työstä on jo tehtykin viimeisen kahden vuoden aikana. Mutta jos saisimme viisumitiekartaston vuoden loppuun mennessä, niin se kyllä varmaan antaisi lisäpuhtia näille neuvotteluille. Hallitus on sitoutunut tekemään oman osansa työstä. Toiseksi Meitä kiinnostaisi kovasti saada aikaiseksi Euroopan unionin kanssa sopimuspohjainen neuvottelu. Kosovo on itse asiassa ainoa maa koko alueella, jolla tällaista suhdetta ei ole Euroopan unioniin. Tämä muuttaisi paljon Euroopan ja Kosovon välisissä suhteissa ja voisimme hyödyntää sitä talous- ja sosiaaliuudistuksissamme. Rakkaat ulkoisen valiokunnan ystäväni ja hyvä puheenjohtaja, ainoa ohjelma, joka pienellä maallamme on, on itse asiassa sama kuin Euroopan unionissa. Eurooppalaisuus ja integraatio Eurooppaan on asia, joka voi tarjota meille vakautta, ennustettavuutta ja samalla parhaat puitteistot hyvälle hallinnolle ja uudistukselle. Se, miksi me olemme itsenäinen valtio, on se, että pienillä mailla on oikeus olemassaolonsa, mutta maat eivät voi olla olemassa ilman, että niillä on eurooppalainen tulevaisuus. Ja eurooppalainen tulevaisuus on meille kaikki ja se on itse asiassa ainoa tulevaisuuden näkymä, joka meillä on. Haluaisin kiittää teitä siitä kaikesta tuesta, jonka olette meille antaneet viimeisten vuosien aikana. Ja haluaisimme myös kiittää siitä, että olette tukeneet alueen muita maita. Itse asiassa viime viikolla kävin Kroatiassa huippukokouksessa ja se, mitä Kroatia on tehnyt viimeisen kuuden vuoden ajan ja se uusi vauhti, joka on siellä saatu aikaiseksi mm, ja neuvottelut viedään päätökseen, niin tätä tulisi nyt hyödyntää mahdollisimman hyvin niin, että eurooppalainen tulevaisuus olisi todellisuutta myös minun maalleni. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä, että sain tänään puhua teille. Tietysti olen käytettävissänne, jos haluatte esittää kysymyksiä. Kiitoksia. Merci. Euh, Kiitos, herra ministeri. Nyt avaan keskustelun, mutta pyydän, että puhu enempää kuin kolme minuuttia, että voimme noudattaa esityslistan aikataulua. Herra Edward Kukkan, joka on Kaakkois-Aasian maiden valtuuskunnan puheenjohtaja. Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa herra ministeri, Minäkin haluan esittää teille kakkos euroopan valtuuskunnan nimissä. Tämähän lienee teidän ensimmäinen käytinte täällä ulkoasianvaliokunnassa ja meidän valtuuskuntamme pakeille. Siksi on mukava, että meillä on tällainen tilaisuus keskustella teidän kanssanne asioista, jotka koskevat nykytilannetta Kosovossa ja tuleva, sen tulevaa kehitystä. Voin sanoa, että että parlamenttien välinen vuoropuhelu, joka on säännöllistä toimintaa, se on vaikuttanut myönteisesti ilmapiiriin. Me olemme aina yrittäneet, olemme saaneet aikaan yhteisiä lausumia, jossa me olemme sitten arvostaneet sitä tapaa, jolla kumppanimme ovat mukana näissä keskusteluissa ja uskon, että me olemme keskittyneet aina niihin tär- keskeisiin tärkeisiin asioihin, joita Kosovo, Koso, jotka koskettavat Kosovoa. Haluan myös vahvistaa ne kommentti jonka puheenjohtaja esitti, kun hän sanoi että alussa, että voitte, voitte luottaa Euroopan parlamentin tukeen kaikissa ö, Kosovon asioissa, jotta se jotta se pääsisi osaksi Euroopan yhdentymistä. Tämä koskee myös viisumijärjestelmien vapauttamista, jotka, jonka tekin mainitsitte. Parlamentti on aina tukenut sitä, että kuten te esititte sen, niin kuin te sen sanoitte hyvin vahvasti, että 50 miljoonasta balkanilaista vain 2 miljoonaa on vailla viisumivapautta. Me olemme aina pyytäneet komissiota olemaan haskaamatta liikaa aikaa käynnistäkseen, käynnistäkseen neuvottelut Kosovan viranomaisten kanssa tästä tiekartasta ja niistä konkreettisista toimista, joilla tämä prosessi saadaan käyntiin. Se ei ole tietenkään helppoa, mutta halusin vain mainita, että olemme aina olleet teidän rinnallanne ja auttaneet teitä. Vaikkakin yksi huomio, tässä yhteydessä yksi huomio. Kyllä, viisumin järjestelmien vapauttaminen on hyvin tärkeä asia – teidän kansan, kansanne, kansanne ei kohdella oikeudenmukaisesti verrattuna muihin ja onkin tämä on hyvin tärkeää, että hallitus keskittyy tähän. Mutta samaan aikaan haluan vain mainita, että on monia muitakin asioita, joissa voitte mennä eteenpäin ilman viisumijärjestelyjä, kuten talousuudistus ja monia muita uudistuksia pitää tehdä, jotka täytyy jotka täytyy toteuttaa, jotta te osoit, voitte osoittaa, että te olette menossa eteenpäin kohti Euroopan integraatiota. Viisumi, viisumivapaus kyllä, mutta ei ainoana asiana. On paljon muitakin asioita, joissa voidaan päästä eteenpäin. Ja kaksi muuta kysymystä tai kommenttia, jotka haluaisin esittää olen kuullut, herra ministeri, ehkä voitte vahvistaa tämän ja voitte selittää tämän, että ulko, Kosovan ulkoministeri on valmistellut ulkopolitiikan strategian. On tärkeää saada tämän tyyppisiä asiakirjoja, erityisesti teidän maanne tilanteessa nykypäivänä jos voitte hieman kertoa tästä tarkemmin, mikä, mikä tämä strategia on ja onko, siellä, onko siinä jotain sitten joitain tiettyjä prioriteetteja, jos voisitte kommentoida tätä. Sitten vuoropuhelu. Te mainitsitte tämän, mutta tässäkin haluaisin kysyä teidän, pyytä teiltä selvitystä. Me tiedämme, että oppositiopuolueet Kosovossa ovat kritisoineet vahvasti tätä vuoropuhelua. E, ymmärrän, että huomenna te, teillä on keskustelu parlamentissa tästä vuoropuhelusta kritiikki, kritiikissä sanotaan, että se olisi Kosovon etujen vastus, vastaista ja se ei ole läpinäkyvää ja parlamenttia ei, ei informoida riittävästi tästä keskustelusta. Ehkä te voisitte kertoa teille, meille, millä tavalla te ette lähestyä näitä kysymyksiä. Ja viisumivapaudesta puhuinkin jo. Tämä minä halusin sanoa teille, herra ministeri, vielä kerran tervetuloa ja te olette täällä ystävien keskuudessa. Merci, Kiitos herra Kukkan. Rova Lunacek seuraavaksi. Hän on Kosovo-esittelijämme. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa ryhmäni puolesta ja parlamentinkin puolesta ulkoasiaministerin tervetulleeksi. Ulkoisen valiokuntaan tervetuloa. Olen iloinen, että voimme täällä vuoropuhelua tehdä. Herra Kukan mainitsi jo aika paljon asioita. Minäkin haluaisin niistä puhua. Minä keskityn ehkä kuitenkin enemmän muihin puoliin, etten toista mitä hän sanoi. Mutta sanoisin kuitenkin, että kun kakos Eurooppa valtuuskunta kävi mm, toukokuussa, no kuukausi sitten, kävimme parlamentissa. Se on hyvin aktiivinen sellainen, sitä paitsi minäkin olen parlamentaarikko ollut jo pitkään ja tiedän, että Hallitukset eivät aina tykkää, että parlamentit ovat niin aktiivisia, varsinkin jos kritiikkiä esittävät, mutta se on myönteinen merkki kehityskulusta teidän maanne, demo, maanne demokratiassa. Olen utelias kuulemaan myös kuulemaan huomista keskustelua. Ensi viikollakin olen Kosovossa keräämään tietoa. Muutama kysymys vielä teille, tai oikeastaan huomioida mitä te totesitte, olitte oikeassa siinä, kun sanoitte, että Kosovo on vakaa maa jo tuolla alueella. Mitä on nähtävissä joissakin naapurimaissa Albaniassa, kaikkien ongelminen vaalien jälkeen, vaikka Kosovon vaaleissakin oli sinällään ongelmia, niin tähän mennessä tilanne on, ehkä kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, mutta vakaa se on. Keskustelua käydään vilkkaasti, eli myönteistä kehitystä on tapahtunut vaalien jälkeen, siis joulukuun jälkeen. Teiltä haluaisin kuulla, kun te totesitte, että paljon vielä on tehtävä korruption torjunnassa, rikollisuuden torjunnassa. Kertokaapa jotain laki puolesta, lainsäädännöstä parlamentissa. Me olemme saaneet sellaista kritiikkiä, ei ole esimerkiksi todistajasuojalakia olemassa. Jos halutaan ihmiset saamaan puhumaan korruptiosta tai rikollisuudesta, niin täytyy olla tiloja ja kykyä suojella näitä ihmisiä. Tähän mennessä lakia ei ole ollut, onko se jo voimassa ja jos ei, niin koska se on tulossa. Sitten talousarvio kaiken kaikkiaan. Vaalikampanjan aikana pääministeri lupaili jotain, Siis parlamentti hyväksyi talousarvion. Sitten IMFn kanssa tuli probleemeja. Mitä siitä voi sitten sanoa? Onko valoa tunnelin päässä, ettei tämä johda suurempiin ongelmiin enää, kuten on joissakin maissa nähtävissä Euroopassa. Sitten vuoropuhelusta Kosovon ja Serbian kesken. Minullakin sellainen tuntuma, että edistystä toki on saavutettu. Mielestäni on erittäin hyvä, että monimmat hallitukset istuvat saman pöydän ääreen ja pyrkivät rakentamaan luottamusta, jota aikaisemmin ei ollut. Mitä teidän hallituksenne tekee yleisen mielipiteen vakuuttamiseksi Kosovossa, niin että hekin hyötyisivät siitä, tajuaisivat sen. Ei tässä vaan tehdä selväksi, että Serbia saa syksyllä ehdokasaseman. Kysyn tätä siitä syystä, että me, jotka Kosovalla olemme täällä tukeneet, Olemme sanoneet komissiolle ja neuvostolle, että on tärkeää, että Kosovokin siitä jotain hyötyä. Miten te teette tämän hyväksi? Lopuksi viisumeista ja järjestelmästä. Tiedätte, että parlamentti haluaa tukea Kosovon pyrintöjä. Se on ollut tärkeällä siellä. Mitä teidän hallituksen on tehnyt kotouttamisessa ja takaisinotossa viime kuukausien aikana, kun komissio siihen palaa ensi kerralla – niin voidaan antaa viisumikeskustelulla vihreää valoa. Lykkyä tykö. Kiitos. Seuraavaksi Sala Salafrankka, koordinaattori. Mutta hyvät kollegat, pitääpä kiinni aikarajoista. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kansanpuolueen nimissä haluaisin tervehtiä teitä. Kolme konkreettista kysymystä teille, herra ministeri. Totesitte, että teillä on hyvät suhteet naapureihinne. Haluaisin tätä sekaperäisemmin käsitellä, varsinkin Serbian osalta. Katsotaan, mit, miten tässä on Serbian kanssa päästy eteenpäin. Mitkä ovat sitten vielä tärkeimmät avoimet kysymykset, jotka on ratkaistava? Toiseksi haluaisin myös tietää, jos vain mahdollista, herra ministeri, mikä sija on teidän mielestänne suhteessa Yhdysvaltoihin kanssa? Mitä siellä tehdään? Ja lopuksi haluaisin vielä tietää, oletteko olleet muodollisesti tai epävirallisesti yhteydessä myös Euroopan unionin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole teitä tunnustaneet. Kiitos, herra ministeri. Kiitos, herra Panzeri Italia, Grazie, presidente. Kiitos. Haluaisin minäkin tervehtiä teitä. Tervetuloa parlamentin ulkoisen valiokuntaan. Muutama lyhyt huomio, myös muutama kysymys, joihin haluaisin vastauksia. Ei tietenkään voida kiistää sitten, että jonkun verran eteenpäin on päästy ajatellen kosovolaisten elämää ei tietenkään tässä kyseenalaistaa teidän halukkuuttanne päästä ongelmista eroon. Mutta viitan siihen, mitä Rova Lunacek totesi. Kysyä paljon te Kosovon vakaudesta. Onko se passiivista vai aktiivista vakautta? En halua, että syntyy tällaista passiivista vakautta pelkästään. Tässä on vielä työsarkaa aika lailla. Jos ajatellaan joitakin tavoitteita, no, olette esillä teidän alustuksensa. Tässä viittaan siihen tarpeeseen, että saadaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä aikaa niin, että se olisi riittävää. Ennen kaikkea niin, että voitaisiin huomioida kosovolaisten odotukset ja tarpeet. Meidän täytyy enemmän vielä täytäntöön panna lainsäädäntöä, ainakin jossakin kysymyksissä ajatellaan esimerkiksi oikeutta tuli esille todistajakysymys, mutta ylipäätään oikeuslaitos, siihen on tartuttava ehdottomasti. Vielä tiukemmin ja näkyvämmin on torjuttava korruptiota ja rikollisuutta. Lisäksi täytyy myös saada enemmän sijaa demokratialle Kosovossa. Sanon tämän siitä syystä, että en halua, halua että syntyy sellaista keskustelua, kuten on ollut, ollutkin, että vain more for more olisi periaatteena Kosovon kohdalla, että annettaisiin unionilta enemmän tukea vaihdoksi sille, että saadaan aika jotain näkyvää muutosta Kosovossa. Lopuksi pari seikkaa haluaisin teille todeta. Ensinnäkin haluaisin kuulla teidän näkemyksenne erässä asiassa, ja ajattelussa, jota on tehtävä oikeastaan koko tuolla alueella. Vaikkakin teillä on hyvät suhteet Albaniaan, Macedoniaan, niin tiedätte, että hallitsevassa asemassa on kuitenkin suhteet Serbiaan. Ja vaikuttaa siltä, että Serbiakin on ottanut askeleita eteenpäin, koska se haluaa myös liittyä Euroopan unioniin. Ja koska Kosovo on objektiivisesti ottaenkin kiinteässä yhteydessä tähän Serbian prosessiin, niin kyllä siinä täytyy päästä eteenpäin. Varsinkin pitäisi Kosovon pohjoisosan ongelma ratkaista. Myös pitää rakentaa paremmat suhteet ylipäätään koko naapurustoon alueella. Viisumeista sanoisin, että me olemme olleet sen puolesta, että päästäisiin suurempiin mahdollisuuksiin, joita voitaisiin tarjota kosovolaisille. Mutta täytyy muistaa, että tämäkin liittyy siihen edistykseen, jota saavutetaan Kosovossa niissä kysymyksissä, jotka äskenkin mainitsin. Merci, je... Kiitos. Seuraavaksi herra Katsin ALDE-ryhmästä. Merci, madame la président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä ministeri, suurlähetys valtuuskunta, tervetuloa tänne. Minä olen ilahtunut siitä, että olette paikalla ja me voimme käydä suoraan vuoropuhelua kanssanne. Ja Serbia-esittelijänä haluaisin alkuun muistuttaa siitä, että on erittäin tärkeää ottaa Serbian edustajia mukaan Kosovosta vuoropuhelussa, jota käydään Belgradin ja Pristinan välillä. Olen sanonut sen useaan otteeseen. Ensinnäkin kysymys on suhteesta Serbiaan, ja vähemmistö kyllä vain yksinkertaisesti pitää ottaa mukaan vuoropuheluun niin nopeasti kuin mahdollista. Koska viides kierros on nyt jo käynnissä, niin tarvitaan yhä enemmän tätä vuoropuhelua tulevaisuudessa ja minusta olisi erittäin hyvä viesti. Ei pelkästään kahdenvälisiä suhteita varten ja poliittista ilmapiiriä varten, vaan, vaan koko aluetta silmällä pitäen. Ja näin haluaisin sitten onnitella teitä viimeaikaista saavutuksesta tässä vuoropuhelussa. Varsinkin se, että on päästy tämän henkilökortti järjestelyn Serbiassa. Miten kauan meillä kesti, että pääsimme länsi alueelle pelkällä ID-kortilla? Te olette jo päässeet tähän vaiheeseen ja en ymmärrä, miten jotkut poliitikot nyt koalitiossa ja oppositiossa kritisoivat sitä, että se ole riittävästi. Sehän on valtava läpimurto, suuri harppaus eteenpäin ja teidän täytyy olla todella ylpeitä tästä saavutuksesta molemminpuolisesti. Koska Kosovo on nuori valtio, nuoret toimielimet, niin Neuvoisin teitä kehittelemään syvempää vuoropuhelua opposition kanssa. Olemme täällä ottaneet vastaan oppositiopuolueiden edustajia. Kukan oli paikalla, kuten myöskin jotkut muut kollegat. Vuoropuhelu oli oikein vaikeaa. Heidän poliittinen näkemyksensä Kosovon tulevaisuudesta ja lausuntonsa, jotka koskevat suurempien valtioiden luomista tällä alueella, provosoinnit, jotka ovat epävakauttaneet yleis, yleisilmapiiriä, niin se ei ole millään tavalla tuottava, ei Kosovolle, ei naapurivaltioille, eikä myöskään laajemmalle alueelle. Olen sitä mieltä, että kuten totesin, nuoren opposition täytyy vanheta ja nyt on aika olla kypsempi ja toimija ja mm, enemmistöllä on silloin vastuu siitä, että tämän tyyppinen ymmärtäminen saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Merci, je donne... Kiitos. Herra Daunjon, puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alivaliokunnan puheenjohtaja. President. Eh, Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olen iloinen, että voitte tänne tulla ministerin ominaisuudessa. Tiedän, miten te olette pätevä ammatillisesta henkilökohtaisesta mielestä on hyvä esimerkki, että Kosovon hallitus on nimittänyt teidät ulkoasiainministeriksi. Kolme huomiota, jos sopii. Ensinnäkin vuoropuhelusta kollegojen lailla. Minäkin haluaisin kiittää teitä näistä tuloksista, joita on saatu aikaan Pristinan ja Velgranin välisessä vuoropuhelussa. Me olemme vuoropuhelun alussa tunteneet tiettyä vastahakoisuutta Pristinan puolella, pelkojakin ehkä, ei ainakaan kovin suurta innokkuutta. Minä haluaisin rohkaista teitä menemään eteenpäin, sitoutuen tähän voimaperäisesti. Se on elintärkeä koko alueelle. Myös jos ajatellaan, että mitä EU teille voi tarjota. Vuoropuhelussa ei saa olla taka-ajatuksia Ajatellaan, että eurot olkoot selvät ja oikeastaan nyt tuloksetkin, ensimmäisetkin kertovat, mihin voidaan päästä. Se nimittäin kohentaa kansalaisten elämää sekä Serbiassa että Kosovossa. Tämä on tärkeää teidän maallenne ja koko alueelle. Vuoropuhelu ei liity niinkään teidän asemastanne, tai kun ajatellaan, että monet ovat jo teidät tunnustaneet, mutta vuoropuhelu ei myöskään Belgradia pakottaa tunnustamaan, jos ei halua. Sekä servi että, että kosovolaisten puolella täytyy sitoutua ilman taka-ajatuksia tähän vuoropuheluun. sen täytyy olla myönteistä luonteeltaan. Toiseksi EULEX-missiosta puhuisin. Se on suuremmoinen missio, Euroopan unionin siviilimissio, suuri mitä koskaan on toteutettu. Olisi hyvä teidänkin tajuta, että me olemme teitä auttaaksenne siellä? Jos ajatellaan, mitä lehdistössä on nähty viime kuukausien aikana tai poliittisessa luokassa, se on kyseenalaistettu, ettei se olisi mukaan puolueetonta, varsinkin on kyseenalaistettu sen oikeudellinen työ. Mielestäni on hyvin tärkeää, että te auttaisitte euleksia, jotta se voi auttaa teitä, kosovolaiset, että teistä tulisi oikeusvaltio täysimittaisesti, niin että kosovolaisetkin tukisivat eu EULEksi eikä perusteetonta kritiikkiä esitettäisi. Kolmanneksi liittyen Kosovon poliittiseen ilmastoon. Se on mennyt eteenpäin. Mainitsitte muutaman kriisin viime ajoilta. Mielestäni poliitikkojen on ymmärrettävä Kosovossa, että olipa sitten minkälaisesta ääriliikkeestä kyse tahansa polarisoinnista, olipa kyse sitten politikoinnista tai mistä tahansa, niin se voi olla hyvin vaarallista. Teiltä löytyy ja naapureilta aika paljon hyviä esimerkkejä, että otetaan äärikantoja, se on vaarallista demokratialle. Varoittelisin tästä. Te ja muun johdon on pyrittävä välttämään tätä äärimmäisyyttä. Kiitos. Eh, nyt ehkäpä ministeri voisi jo vastata näihin kysymyksiin ja sen jälkeen otamme lisää puheenvuoroja. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä ja kommenteista ja opastuksesta. Minusta on hyvin tärkeää meille nuorena maana ja minulle ulkoministerinä maassani, niin että saan teiltä neuvoa monissakin asioissa, jotka ovat hyvin tärkeitä. Yritänpä vastata kaikkiin kysymyksiin. Ehkäpä olen lyhytsanainen, koska, koska yritän ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Taloudellinen kehitys maassamme on yksi tärkeimpiä asioita. Hallitus on tehnyt kovasti työtä kehittääkseen uuden hallituksen suunnitelman talouden, taloudellisen kehityksen osalta. Rehellisesti sanoen, jos maamme on ainoa maa, joka on suljettu pois kaikista mekanismeista Euroopan kauppa- ja taloussuhteiden osalta, niin luulen, että tämä ei ole paras mahdollinen ympäristö saada talouden, taloutta kehittymään. Tällä hetkellä olla, toimimme ikään kuin yksinäisenä saarena keskellä merta. suhteessa teihin ja pyydänkin teiltä enemmän tukea, jotta maallemme, jotta saisimme aikaan kauppasuhteet, joka on hyvin tärkeä asia. Ja luulenkin, että te ymmärtänette, minkä tyyppistä apua minä, minä pyydän pyydän kauppasuhteiden edistämiseksi Euroopan unionin ja meidän maamme välillä. Toisekseen ulkopolitiikan strategia olemme keskittyneet viime, viime neljän viiden kuukauden aikana saadaksemme paperin tästä ulkopolitiikasta. Tämä, tämä, tällä on päätavoite, jolla pyritään luomaan strateginen kumppanuus Euroopan unionin kanssa ja miten rakennetaan strateginen kumppanuus tiettyjen maiden kanssa – Euroopan unionissa tiettyjen Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa. Me olemme pieni maa, emmekä, eikä meillä ole varaa lähteä kumppanuuteen kaikkien maailman maiden kanssa. Me yritämmekin keskittyä tiettyihin. Ja sitten toinen osa tässä, tätä paperia käsittelee sitä, millä tavalla saadaan enemmän laajempaa tunnustusta kaikilta maita. Niin kuin tiedätte, tällä hetkellä 76 maata on tunnustanut Kosovon ja onkin hyvin tärkeää saada mahdollisimman laaja tunnustaminen kaikilta maailman mailta. Ja tässä on aika hyviä, on saa, tässä lähiviikkoina on tulossa äh, myönteisiä uutisia tässä suhteessa. Ja sitten ehkä ensimmäinen asia on se, että me yritämme, yritämme määritellä oman kantamme, asemamme alueella suhteessa naapureihin, joka on tietenkin keskeisen tärkeä asia, ja millä tavalla saamme mahdollisimman hyvät suhteet naapurimaihin. Minä olen voin toimittaa tämän paperin teille, koska uskon, että tällainen, tällaisen pienen maan ulkopolitiikka on hyvin tärkeää ja on keskeistä, että se on yhteinen asia keskeisten kumppaneiden kanssa, mutta pääasia on se, että millä tavalla saadaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin konkreettista toimintaa aikaa, jotta sitten Euroopan unionin jäsenyyskin olisi näköpiirissä ja YK on jäsenyys olisi näköpiirissä, jotta saataisiin täysi tunnustus muilta valtioita. Sitten kolmas kysymys koski vuoropuhelua. Haluan nyt olla selvä sanainen tässä suhteessa. Vuoropuhelu on ensinnäkin hyvin tärkeää, jotta voidaan rakentaa luottamusta Pristinan ja Belgradin välillä. Ja olemme kovin kiinnostuneita toimimaan hyvässä uskossa. Pristina aikoo tehdä kaikkensa, jotta saataisiin normaalit suhteet Belgradin kanssa aikaan. Ja uskon, että se mitä me olemme viime kuukausina saaneet aikaan näiden sopimusten myötä on todella tärkeä askel ja me olemme kovin halukkaita unohtamaan eilisen joka on keskeisen tärkeä asia. Samaan aikaan täytyy sanoa selkeästi, että, että vuoropuhelu ei koske pelkästään statusta, se on tietenkin yksi luku, mutta se ei koske pelkästään suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, ei se koske sitä, ei siitä ole kysymys siitä, että muutettaisiin perustuslain, perustuslakimaassamme, vaan se on yksi parhaita välineitä ihmisten elämän parantamiseksi, että saataisiin alueellista yhteistyötä aikaa, joka on hyvin tärkeä ja ja saada, on tärkeää saada Serbia ja Kosovo kehittymään Euroopan unionin, Euroopan integraation suuntaan. Kerronkin teille, arvoisat AFETin jäsenet, että ehkä me tänään emme pystyisi saamaan aikaan sopimuksia hyväksytyksi. Ja ehkä voisin kertoa teille, että meillä on jo kuusi sopimusta, jos Belgrad pystyy, pystyisi olemaan joustavampi näissä asioissa. Ja haluankin kiinnittää huomioon siihen, että suurin asia on tä- sopimusten täytäntöönpano. Ja kerron teille, että näin me panna täytäntöön, mitä, mistä me olemme sopineet, mutta jää nähtäväksi, aikooko Belgrad tai onko Belgrad halukas panemaan täytäntöön nämä kolme ensimmäistä sopimusta. Sitten todistajien suojelu ja taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja korruptiota vastaan. Kerron teille, että me teemme kovasti työtä saadaksemme tämän ensimmäisen luonnoksen ja uuden lakiluonnoksen loppusuoralle todistajien suojelusta. Toisaalta tehän kaikki tiedätte, että EULEX, tämä mies, tämä missio, sillä on oikeastaan paras ohjelma todistajien suojelemista silmällä pitäen. Ehkä se on paras ohjelma verrattuna koko äh, verrattuna alueen muihin maihin. Ja se on paras ohjelma, jota, äh, jota ei ole oikeastaan äh, kovissa monessa paikassa muualla päin maailmaa. Sitten suhteemme IMFn olemme kovin sitoutuneita saamaan uudenlaiset suhteet IMFään, jotta saataisiin uusi sopimus IMFn kanssa. Se syy, minkä takia meidän on pakko nostaa palkkoja aivan tiedoksi, koska saattaa olla, että te olette puhuneet 50 prosentin palkankorotuksista. Tämä saattaisi olla yllättävä uutinen, mutta keskikoulun opettaja saa 250 euroa palkkaa me olemme päättäneet nostaa näiden palkkoja 50 prosenttia. Tehän tiedätte, mitä se tarkoittaa. Ei se ole, eihän se ole mikään valtava muutos. Ja me olemme oivaltaneet, että julkishallinto ja virkamiehet eivät ole motivoituneita työhönsä, ellei, jos tämä palkan taso jää sille tasolle, ja näin ollen moni on jättänyt, lähtenyt julkiselta sektorilta muualle. Siksi me teimme tämän päätöksen, kun olimme tarkastelleet koko hallintoa viime kolmen vuoden aikana. Tässä oli kysymys vuoropuhelusta ja siitä, millä tavalla me, me, me e, kerromme asioista parlamentille ja kansalaisyhteiskunnalle ja medialle ja miten laaja tämä, miten läpinäkyvä tämä dialogi on kaikissa tapaamisissa suuri yleisö, media, parlamentin jäsenet ovat saaneet tietoa e- eteenpäin menosta tämän dialogin osalta. Mutta totta kai oikeastaan ihmisillä on saattaa olla erilaisia käsityksiä tästä vuoropuhelusta, mutta, mutta eivät pelkästään ne puolueet, jotka ovat hallituksessa, mutta jopa suuremmat oppositiopuolueetkin ovat kovasti kannattamassa tätä vuoropuhelua ja, ja te, ne, ne tietävät, että tämähän on oikeastaan kansainvälinen velvollisuus ja meille hyvin tärkeää saada parannettua suhteita Serbian tasavaltaan. Ja sitten nämä takaisinotto-ohjelmasta. Ja tähän kaupunginjohtajia on kutsuttu mukaan. Tässä on tehty koordinoitua työtä ja budjetissa on panostettu tähän. Ja tiedätte, että monet ihmiset ovat palanneet ja he ovat todellakin kotoutuneet. Ja olen koko, koko lailla varma, että syyskuuhun mennessä me olemme pystymme antamaan teille täsmällisempää tietoa tästä, tästä, tästä, tästä takaisinotto-ohjelmasta. Sitten kysyttiin suhteista Serbiaan. Luulenpa, että Serbia-suhteet ovat sellaisia, että Serbian pitäisi tunnustaa tosiasiat ja Kosovon itsenäisyys, ja me teemme kaikkemme, teemme kaikkemme jotta päästäisiin eilisen yli ei ole kysymys pelkästään hyvästä alueellisesta yhteistyöstä ja, ja vuoropuhelusta, mutta meidän täytyy päästä alueelliseen sopuun ja yhteistyöhön, joka on erityisen tärkeä asia. Meidän suhteemme Yhdysvaltoihin ovat oikein hyvät. Me, me teemme kovaa työtä saadaksemme oikein hyvät suhteet keskeisiin toimijoihin, toimijoihin koko maailmassa. Onko meillä minkäänlaista epämuodollista tai muodollista epämuodollisia muodollisia suhteita. Totta kai meillä politiikkahan nykyään on hyvin monimutkainen kenttä. Monet näistä, näistä viidestä maasta, jotka eivät ole meitä tunnustaneet, ovat ehkä tiuke, tiu, tiukempia kuin suuri yle, suurin yleisön mielipide. Mutta yksi tärkeimpiä asioita on se, että, että kun kierrän ympäri maailmaa, niin oikeastaan niin poliitikot ja media kysyy aina minulta, että miksi Euroopan unioni ei pysty saamaan näitä viittä tunnustamaan ja ottamaan saman askeleen kuin muut teidän suuntaan, meidän suuntaan. Meidän täytyy sanoa, että Jotkut sitten poliitikot ovat sanoneet, että tämä on ehkä yksi niin- niistä tärkeimmistä, vaikeimmista kysymyksistä, koska minä vahvasti uskon Euroopan visioon ja yritän selittää, että se vie aikaa, kunnes nämä hallitukset, nämä viisi hallitusta ovat tehneet sitten kyseisen päätöksen. Viime vuonna kansainvälinen tuomioistuin teki, esitti lausunnon, esitti julkilausuman Kosovosta riippumattomana valtiona kansainvälisen oikeuden pohjalta, ja luulen, että tämän lausunnon mukaan kukaan ei Euroopan unionin jäsenmaalla, kellä Euroopan unionin jäsenmaalla ei ole mitään syytä olla tekemättä tätä. Pohjois-Kosovo, aivan lyhyt huomio ei ole yhtään maata Euroopassa, joka harjoittaisi hallinnollista valvontaa jonkin alue, jonkun toisen maan alueen suhteen. Ja luulen, että mitä siellä tapahtuu Pohjois-Kosovassa, se on oikeastaan Euroopan vastainen, Euroopan vastainen linjaus. Ja pyydänkin teiltä lisää tukea tässä asiassa. Sitten Kosovon Serbian mukaanotto dialogiin kerron teille, että meillä on erityinen lähettiläs, joka hoitaa tämmöistä dialogia, joka tekee oikein hyvää työtä, ja tämä nainen puhuu kaikkien nimissä. Mutta Kosovon serbit ovat olleet todella hyvin tietoisia asioiden eteenpäin menosta, ja niin kuin te hyvin tiedätte, itse asiassa Kosovon serbit ovat, olleet, ovat kotoutuneet todella hyvin ympäri maata, ja se, mitä nyt siellä pohjoisessa on tapahtunut viimeisen 10-12 vuoden aikana, on ollut oikeastaan siellä on tavallaan syntynyt jäätyneen konfliktin tilanne, joka liittyy Serbiaan. Ja aivan viimeinen, viimeinen vastaukseni vuoropuhelu opposition kanssa. Meillä on kyllä oikeastaan erittäin hyvää keskustelua opposition kanssa. Se on hyvin tärkeä asia, mutta samaan aikaan vuoropuhelun opposition kanssa ja siinä tulee joskus usein isoja ajatuksia ja projekteja esiin. Totesin vain, että meillä on iso aj ajatus, joka on Eurooppa-aate, ja me teemme kovasti työtä, jotta me jonakin päivänä, ehkäpä no en nyt mainitse mitään päivää, aikaa tai päivää, mutta teemme kovasti työtä päästäksemme osaksi tätä suurta projektia, mutta, mutta me vastassamme moni on Balkanimaita ja me olemme kovin kiinnostuneita ö, saamaan sellainen maa ja kansakunta aika kuin millä me olemme joskus olleet. No niin, on vielä kolme puheenvuoroa pyyntöä, ettei mennä yli kahden minuutin. Niin, että ministerikin voi vielä vastata. Atkins, ECRstä. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin toivottaisin teille tervetulleeksi. Haluaisin viedä eteenpäin tätä Serbia-kysymystä varapääministeri taisi olla täällä valiokunnassa äskettäin, no, ja hän oli hirvittävän mm, Euroopan myönteinen ja mukava ja puhui lämpimästi siitä, mitä pitäisi tehdä. Mutta minusta vaikuttaa siltä, että kyseessä oli ihan vain sanahelinää. Ja haluaisinkin painostaa teitä siitä, että mitä teidän ja Serbian välillä ne oikein tapahtuu. Sillä minusta kyllä va- vaikutti tämä ihan Kreikan ja Turkin tilanteesta paljon puhetta, paljon hymyilyä, mutta yhtikäs mitään ei tapahdu. Voisitteko sanoa, että tilanne on joku muu? Kiitos, herra Belder EFD-ryhmästä. Eh, Hyvä ministeri, tervetuloa tänne paikan päälle. 90-luvulla. Olen seurannut erittäin mielenkiinnolla tätä kehitystä teidän alueellanne ja muutama vuosi sitten oli myöskin Kosovo-esittelijänä. Olen huolissani yritysilmastosta Kosovossa. Voisitteko kertoa meille tästä hieman enemmän? Ja toinen kysymys. Mikä rooli on Kosovon diasporalla valtion instituutioiden rakentamisessa. Olen puhunut monien yrityselämän ja elinkeinoelämän edustajien kanssa ja he ovat asian ottaneet kantaa lopuksi. Ulkomaiset investoinnit Kosovossa, nehän ovat erityisen tärkeitä vakaudelle. Ja edustaja Atkins jo totesikin sen viisumivapautta varten tarvitsette väestörekisterin. Ilman sitä ei päästä siihen. Hyvin monet muutkin asiat riippuvat siitä. Eli mielelläni kuulisin teidän vastaukset tähän. Kiitoksia. Kiitos viimeisenä herra Posselt kansan puolesta. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. No olen EPPn varjoesittelijä Kosovon su- suhteen ja toteaisin vain, että tämä parlamentti on suurella enemmistöllä vedonnut viiteen maahan, jotka eivät ole vielä äh, äh, tunnustaneet Kosovoa tekemään tämän ja haluaisin todellakin uudistaa tämän vetomuksen tänään, ei pelkästään, että se on, koska se on Kosovon kannalta tärkeää, mutta se on tärkeää myös Euroopan unionin kannalta olla yhtenäinen tässä tärkeässä politiikan kysymyksessä. Onnittelen teitä eh, demokratian kehittymisestä teidän maassanne, onnittelen teitä myös siitä, että suhteet ovat parantuneet naapuriihin, enkä ole myöskään kanssa, että, että olisi kysymys vaan Serbiasta. Me tiedämme, että myös muiden maiden kanssa on tullut vaikeuksia. Sitäkin suuremmalla syyllä pidän hyvänä tätä myönteistä kehitystä Kosovon, niin ma- ma- ma- Albanian, Makedonian ja Montenegron välillä, jossa on joka liittyy Visegrad-valtioiden myönteisen kehityksen ensimmäinen kysymykseni onkin, että täällä, täällä puhuttiin vähemmistöistä, herra Katselin sulla on myös Serbiassa vähemmistö, kuitenkin Prisevossa albaanit. Mitä nyt tehdään, jotta vähemmistöt rajan kummallakin puolella saavat saman statuksen? Kosovon perustuslaissa on laajat, laajimmat vähemmistösuojat, vähemmistöoikeudet koko, koko Euroopassa, mutta mitä, mitä, mikä on tilanne Serbian vähemmistöjen suhteen? Eikö, eikö vähemmistöjen suojelu pitäisi olla kahdenkeskistä ja molemminpuolista, että ne, niiden pitäisi olla samalla tasolla, jos vakautta pyritään luomaan toisekseen? Miten se suhtaudutte rauhaan? ja Oileksin vaikuttavuuteen Pohjois-Kosovossa eli Mitrovitsen alueella. Onko Oilex pantu täytäntö sillä täysimittaisesti vai mitä ongelmia siellä on? Ja viimeinen kysymykseni tässä yhteydessä on se, olen iloinen siitä, että, että tilanne on kehittynyt niin myönteisesti Kosovossa, mutta meidän täytyy nähdä, e, että miten nämä Serbia-keskustelut alkavat Euroopan unionin kanssa. Mitä mahdollisuuksia te näette sen estämiseksi, että mahdollisesti suhteet Kosovon ja Euroopan unionin välillä eh, tätä myötä saadaan, joutuvat jarrun alle, eh, että, että Kosovon ja EUn eh, suhteita jarrutettaisiin näiden neuvottelujen myötä. Onko tämä myös esillä teidän neuvotteluissanne? Merci. Kiitos. Nyt saatte puheenvuoron, herra ministeri. Voitte vastata kollegoille ja esittää johtopäätökset. Kiitoksia kovasti liittyen to Serbia. I mean, first... Serbia-suhteisiin. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että on hyvä pitää mielessä, että takana on pitkä neuvotteluprosessi vuodesta 2005 alkaen vuoteen 2007, niin kuin Jana-keskustelut. Kolme vuotta niitä käytiin. Martti Ahtisaarihan veti tätä prosessia. Hän oli YK erityislähettiläs. Hän teki esityksen siitä, että Kosovo saisi valvotun itsenäisyyden. Neuvottelun kuluessa me hyväksymme itse asiassa aivan kaiken, kuten pitikin. 2005, 6 ja 7, kun olin itsekin mukana neuvotteluissa, me uurastimme uurastimme kovasti kussakin kohdassa Ahtisaari-suunnitelmassa, niin noin ajattelimme, että 2015 ehkä voisimme täytäntöön panna Ahtisaari-suunnitelman. Kertoisin teille, että yli 90 prosenttia Ahtisaari-suunnitelmasta on jo täytäntöön pantu tähän päivään mennessä. On muita kansainvälisiä sopimuksia muualla Balkanilla – Olemme tehneet paljon vertailua muiden maiden kanssa myös kolmen vuoden osalta. Ja tämä kun oli hyvä tavoite, niin voimme olla aika ylpeitä tuloksista. Vähemmistöjen sopeuttamisesta sitten mielestämme tilanne on muuttunut dramaattisesti. Aikaisemmin yritinkin jo selittää, ettei se mikään kiva tarina ole, miten tilanne on kehkeytynyt. Serbian pitäisi nyt vain kerta kaikkiaan tajuta, että Kosovo on itsenäinen. Emme pyri kenenkään elämää valvomaan Belgradissa, eikä Belgradissakaan pitäisi kenenkään luopua omasta elämästään. Olemme aika huolestuneita, jos maanantaina Belgradissa joku tulisi esityksen kanssa jaosta ja tiistaina vaihdettaisiin alueita ja kolmantena päivänä sitten luotaisiin isompia valtioita Balkanilla ja neljäntenä päivänä syntyisi konflikteja, jäätyneitä konflikteja. Elämmekin vuotta 1999 vai vuotta 2011? Minun mielestäni tästä on kyse. Sloveeni kollegat varmaan vaan samaa mieltä. Me olemme olleet osa isoa valtiota. Slovenia on nyt EUn jäsen. Kroatia on ottanut aimoharppauksen eteenpäin hiljattain tähän suuntaan. Montenegrokin, joka julistautui itsenäiseksi 2006. Me puolestaan 2008 hukkaa meni parikymmentä vuotta. Emme enää halua kymmentä vuotta menettää. 20 vuotta, että pitäisi 90-luvun tarina toistaa Balkanilla. Diasporasta puheen ollen Ruotsissa, Norjassa, aina Etelä-Afrikkaan asti, Portugalista New Yorkiin – Moni on palannut myös kotikonnuilleen. Moni on myös sijoittanut maassamme. Mutta nyt on kyse vain kolmesta vuodesta, joten aikana me olemme tyhjästä pyrkineet rakentamaan yhteiskunnan ja valtion. kesäkuussa 1999 ja siitä vuoteen 2008 asti haluamme säilyttää rauhan ja turvallisuuden. Ja sitten kolmessa vuodessa olemme tehneet parhaamme. Sen jälkeen olemme paljon saaneet aikaan. Diaspora varten meillä on uusi ministeriökin. Pari kuukautta sitten se perustettiin, että ihmiset voivat palata väestörekisteristä. Se on yksi aihe keskustelussa myös Olemme sopineet jo ratkaisusta ja toivottavasti vuoden loppuun mennessä pystymme ratkaisemaan tämän, että väestörekisteri on saatu pystytettyä. Albaani vähemmistöstä Serbiassa seuraavaksi. Kertoisin teille, että moni elää omissa kodeissaan. He eivät ole kovin hyvin integroituneita kuitenkaan. Koulutustilanne ei ole ihan häppöinen. Oikeastaan Serbian hallituksen pitäisi tehdä enemmän heidän hyväkseen. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että ei Kosovon pohjoisosien Serbien tilannetta ei pitäisi kytkeä Serbian eteläosien väestön. Eulex niin on saanut kritiikkiä, mutta oikeastaan pohjoisen takia. Pohjoisessa vaaditaan, että Eulexin pitäisi toimia aktiivisemmin kuin ö, tähän asti. Pohjoisessa oikeastaan tarvitaan oikeusvaltiota ja turvallisuutta. EULEX tätä pystyy tarjoamaan. Sehän on missä joka on saanut tukea, ovat pärjänneet hyvin. Vuoropuhelusta ja suhteista Serbian ja sitten suhteessa EU-hun Lopuksi toteaisin, että molempien maiden pitäisi olla osa Euroopan unionia, ei nyt samana päivänä, mutta samaan aikaan. Merci, euh, monsieur... Kiitos herra ministeri tästä keskustelusta, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Nyt kollegat, esittäisin pientä taukoa ennen kuin menemme kohtaan seitsemän. Well, it's my turn to wish you... No niin, minun vuoreni toivottaa teille hyvää huomenta ja siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on yhdessä ihmisoikeuksia käsittelevä alivaliokunnan ja suhteesta valko vastaavan valtuuskunnan kanssa pidettävä kuulemistilaisuus. Ja käsittelemme varsinkin tilannetta 19. joulukuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Ja tämä siis yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Ja siitä syystä toivotan paikalle Andrzej Jibin, joka on rinnakkaispuheenjohtajana ja Jacek Protachievicin, joka on valko valtuuskunnan puheenjohtaja. Kuten tiedätte, me seuraamme tarkkaan sitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Mm siellä on sanktiot otettu käyttöön ja toivottavasti ystävimme esitykset täällä kertovat meille lisää paikallista tilanteesta. Edustaja Jib. Mulțumesc, senior presidente. <laughs> Eh, chciałbym bardzo serdecznie eh, przywitać Państwa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä valiokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunnan, kuten myöskin valko valtuuskunnan järjestämä yhteinen kokous on tärkeä elementti, jonka tavoitteena on kertoa teille siitä, mitä valko nyt tapahtuu ja kertoa siitä, miten paljon sortoa aiemmat presidenttiehdokkaat ja kansalaisyhteiskunnan jäsenet joutuvat kärsimään. Vaikuttaa siltä, että ihmisoikeuksia rikotaan tänä päivänä jatkuvasti ja myös muita sellaisia päätöksiä on tehty, jotka ovat muokanneet tilannetta valko -Venäjällä. Esittelen teille asiantuntijamme, jotka osallistuvat kokoukseen. He ovat asiantuntijoita Bilgemon, joka on erityisesittelijänä ihmisoikeusvaliokunnasta valko -Venäjältä. Hän johtaa asiantuntijaryhmää Etyjistä, joka käsittelee kokoontumisvapautta. Tämän päivän mietintöstä keskustelemme on valmisteltu mainitussa komiteassa ja siinä, kokoontuu kansainväl- siinä kokoontuvat kansainväliset verkostot kansalaisyhteiskunnasta yhteen. Puhumme kokoontumisvapaudesta valko ja sen jälkeen siirrymme keskustelemaan – näistä pääkysymyksistä, jotka ovat tapahtuneet äskettäin Minskissä, valko -Venäjällä. Ne suuret protestit, joita äsken käytiin siellä. Toinen vieraamme on professori Emmanuel de de Deco edustaa valiokunta, joka, komitea, joka käsittelee kadonneita henkilöitä. Ja vuoden 2010 vaalien jälkeen vieramme on seurannut läheltä valko tapahtumia. Hän työskentelee Pantheonin yliopistossa ja keskustelee siitä, mitä tarvitaan, jos halutaan täyttää kaikki etyjin vaatimukset valko -Venäjällä. Kolmas vieraamme on Aleksandr Valjatski. Hän puolestaan on ihmisoikeusneuvoston Viasnan puheenjohtaja. Viasna-järjestö on, on kaikkein yksi kaikkein tärkeimmistä ihmisoikeus sitten puolustajista valko ja sillä on monia eri toimintoja, joiden avulla se pyrkii puoltamaan ihmisoikeuksia ja viemään eteenpäin yhteiskunnallisia muutoksia maassa. Siitä huolimatta valko oikeusministeri on jo usean otteeseen kieltäytynyt tämän järjestön virallisesta rekisteröinnistä. Eli olemme erittäin onnekkaita siinä mielessä, että herra Vieljatke on saanut puhua tänne paikan päälle, sillä kesäkuussa Minskin tuomioistuin esitti virallisen varoituksen ja tuomioistuin totesi, että Viasna on rekisteröimätön järjestö ja kaikki toiminta rekisteröimättömässä järjestössä Valko-Venäjällä on, kielletty ja siihen kohdistuu suuret sanktiot. Emme ole että aivan varmoja siitä, voiko Bialjatski saapua tänne paikan päälle vai ei. Hän kertoo meille siitä, mitä tulevaisuudessa tulisi tehdä valko tilanteessa. Varmaankin tässä riittävästi perustietoa teille tästä yhteisestä kokouksestamme. Ja nyt puheenjohtaja voin antaa teille puheenvuoron takaisin, että voimme jatkaa keskustelua. Puheenjohtaja, kiitoksia. Andrei. Ja nyt sitten Neil Nierman, olkaa hyvä. Thank you, <coughs> thank you Chairman. <coughs> And uh, thank you for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisuudesta voida olla mukana tässä keskustelussa, jossa käsitellään valko tilannetta. Minun työskentelyni keskittyy kovasti tapahtumiin 19. Eh, joulukuuta 2010 eh, nämä protestit, jotka liittyivät presidentinvaaleihin. Eh, minun raporttini noista tapauksista kattaa ne aika yksityiskohtaisesti. Haluan kiinnittää huomiota muutamiin keskeisiin tapahtumiin ja toimintoihin tuona päivänä. Ja tämä liittyvät sekä valko kokoontumisvapauslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeusstandardeihin. valko ei ole allekirjoittanut Euroopan yleissopimusta ihmisoikeuksista, mutta, mutta se on allekirjoittanut yleissopimus siviili- ja poliittista oikeuksista, joka on samantyyppinen sanamuodoltaan suhteessa kokoontumisvapauslakiin ja työssäni demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistossa me todenneet, että, että standarditulkinta kokoontumisvapaudesta suhteessa Euroopan yleissopimuksiin, sitä sovelletaan hyvin laajasti Euroopan alueella ja tästä syystä me käytämme Euroopan yleissopimuksen standardeja pitääksemme Euro- valko viranomaisia vastuullisina sen suhteen, onko kokoontumisvapautta noudatettu vai ei ja haluan nyt kommentoida joulukuun 19. päivän tapahtumia teknisesti olko lain mukaan. Tämä kokoontuminen oli laiton. Si- sitä ei oltu ilmoitettu, eikä, sitä, eikä siitä oltu ha- haettu, eikä silloin oltu lähetty lupaa pitää tällaista tapa kokousta, mutta Euroopan e, e, e, yleissopimus ja tuomioistuin ovat tehneet useitakin lausumia, jossa sanotaan, että tällainen, mikäli koko, kokous pysyy rauhallisena, se on, niin sit, sit pitäisi kohdella rauhanomaisena tapaamisena ja, ja poliisin pitää suojella oikeuksia kokoontua rauhallisesti. Ja vaikkakin kokoon oli teknisesti laiton, mutta niin kauan kun se pysyy rauhanomaisena, eh, viranomaisilla on vastuu ja velvollisuus suojella näiden oikeuksia. Ja pitkä eh, illalla sitten viranomaiset tulivat suojelemaan rauhanomaista tapahtumista, mutta sitten illan alussa tämä oli vielä rauhanomainen ja rauhallinen mielenosoitus ja poliisin läsnäolo oli aika alhaisella tasolla, mutta meidän huolemme liittyivät moniin tapahtumiin, jotka tapahtuivat ensinnäkin kokouksen alussa ja sitten toiset tapahtumat myöhemmässä vaiheessa. Ja eräs tapahtuma oli sellainen, kun hyökättiin selvässäkin valtion viranomaisten toiminnasta yhtä presidenttiehdokasta vastaan, kuten myös toimittajia vastaan, jotka olivat hänen seurassaan. Ja tämä hyökkäys oli provosoimaton ja se oli väkivaltainen ja se oli suhteeton. Ja ehkä se antaa myös jonkinlaista ennakkokuvaa, minkälaisia tapahtumia sitten tapahtui myöhemmin illalla muut kuitenkin pääosa tätä ää, kokousta Minskin keskustassa pysyi rauhanomaisena. Se oli laaja tapaaminen, jossa oli 30 000, 30 000 ihmistä. Ja siellä kuunneltiin puheita useankin ehdokkaan suusta. Ja se oli pitkälti ää, hyvä henkinen tapaaminen kuitenkin suunnilleen 20, 23, 35 eräät ihmiset, jotka olivat tai eivät olleet mukana tässä tapauksessa, alkoivat hyökätä keskeisiä hallitusrakennuksia vast- kohtaan tuolla alueelle, e, joko siinä välittömässä läheisyydessä ja, sen, ja kulman takana. Tämä oli ilmeisesti provosoimaton ja ei ole mitään selvää syytä siihen, minkä takia tällainen oliko, alkoitko tämä provokaattoreiden tai tämän kokouksen tapaamisen osallistujien toimesta ihmisoikeus silmin nähtynä oli vain muuttava eh, he, ihminen, joka, eh, joka osallistuu väkivaltaisiin tapahtumiin, mutta se ei ole relevanttia. Tästä, eh, tästä on kuitenkin tapaaminen, joka ei ollut enää rauhanomainen eikä sitä suojeltu, sen ihmisoikeuksia ei suojeltu, mutta ei ollut yhtään poliiseja näiden rakennusten ympärillä. Ja jos provokaattoreita oli mukana, se saattoi olla tarkoituksellinen aie Eh, eh, voida saada tekosyy sille, että voidaan hyökätä näitä eh, ihmisiä kohtaan. Kesti jonkin hetken, kunnes poliisi puuttui peliin. Silloin, kun ne puuttuivat, niin ne, jotka olivat mukana näissä väkivaltaisissa tapahtumissa, ja siellä käytettiin aseita, ja nyt ei näytä tapahtuvan mitään syrjintää sen suhteen, ketä, ketä, ketä vastaan hyökättiin. Ja sitten kun tämä väkivalta estettiin hallituksen rakennuksen ympäristössä, niin tilanne säilyi rauhallisena pääosiltaan tässä tapaamisessa ja näyttää siihen, että ei ole mitään syytä poliisille käynnistää hyökkäystä tätä mielenosoitusta vastaan, mutta sitten se kuitenkin tehtiin puolen tunnin päästä ja siinä hyökkäys kohdennettiin väkivalloin tämän mielenosoituksen hajottamiseksi ja ihmisten pidettämiseksi. Tämä oli kohtuuton ja suhteeton ihmisiin. Ihmisiä vastaan hyökättiin, kun ne yrittivät poistua paikalta. Heille ei äh, annettu mitään apua. Tämä on meidän huolemme pohja ja perusta, miten viranomaiset suhtautuvat mielenosoituksiin valtion äh, viranomaiset valko ovat väittäneet, että väkivaltainen hyökkäys hallitusrakennusta vastaan synnytti mellakat ja ne, jotka olivat vastuussa tämän mielisotuksen järjestämisestä, olivat yhtä lailla vastuussa näistä hyökkäyksistä hallitusrakennusta vastaan. Meidän analyysimme toteaa kuitenkin, että, että oli selveitä, selkeitä eroja suhteessa siihen, että miten tämä mielenosoitus tapahtui rauhanomaisesta taas toisaalta, miten näitä rakennuksia vastaan hyökättiin. Ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että ainoastaan ne, jotka suoraan olivat mukana väkivaltatoimissa, voidaan, heitä voidaan vain pitää vastuussa. Ja tämän mielenosoituksen järjestäjät eivät olleet äh, vastuussa väkivaltatoimista, joita äh, muut yksilöt äh, tekivät valko viranomaiset ovat toisella kannalla ja ovat syyttäneet useitakin johtavia henkilöitä, entisiä presidenttiehdokkaita ja ihmisoikeusaktivisteja, jotka olivat kuitenkin tämän mielenosoituksen keskiössä, mutta eivät olleet millään tavalla mukana näissä väkivallan, väkivaltatoimissa ja, ja mellakoiden järjestämisessä meidän raporttimme toteaa, että heitä pääsi, näitä pitäisi kohdella kahtena eri ryhmänä on juttu, joka voidaan nostaa, josta voidaan nostaa syytte laittomien mielenosoituksen järjestäksi, mutta elivät heillä suoraan mukana näissä väkivaltatoimissa, heitä ei pitäisi syyttää näistä joukkomellakoista. Meidän raporttimme puuttuu useisiin kysymyksiin velko viranomaisten osalta. Ne eivät kuitenkaan pysty tekemään mitään tehokasta tutkintaa näistä väkivaltatoimista suhteessa hallitusrakennuksiin. He ovat ne ovat syyttäneet ihmisiä ja syytteissä ei ole minkäänlaista näyttöä sen suhteen, että ihmiset olivat aktiivisesti mukana näissä väkivaltatoimissa. Ja on selkeää näyttöä sille, että että syytetoimeita pitää tarkistella. Tuomiot on langetettu, itse asiassa heidät on tuomittu rikoslain pohjalta. Kiitoksia. We thank you very much, Professor Deco. You have the parole. Kiitoksia. Seuraavaksi professori Deco. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin kiitollinen tästä kutsusta, joka minulla on tehty puhua täällä Etyj-esittelijänä valko asiassa minulla on kunnia, että olen kahden naapurin välissä. He ovat tehneet nimittäin suunnemmasta työtä. Minulle on annettu tehtävä osana Moskovan mekanismissa on 14 jäsenvaltion aloitteesta syntynyt ja se on muodollisesti otettu päätöksen, kun esittelin mietintöni virallisesti Etyjin pysyvässä neuvostossa Viinissä 15. päivä kesäkuuta 2011 keskustelussa Tsekin tasavalta 14 nimissä Euroopan unioni ja varsinkin Yhdysvallat hyväksyvät hyvin tiukan kannan, kun sen sijaan Venäjä osoitti tiettyä diplomaattista röyhkeyttä muodollisesti ja sisällöllisesti, vaikka viestimissäkin on seurattu hyvin tarkkaan valko tilannetta. Raportti julkaistiin myös verkossa, Etyjin verkkosivulla englanninkielisessä versionaan ja toivottavasti venäjänkielinen versio on myös saatavilla piakkoin. Nyt osallistuvien valtioiden ja etyjen elinten täytyy taata jatkotoimet. On mahdotonta kuitenkaan olla kuin mitä ne olisi tapahtunut sitten 19. joulukuuta. Tietysti, jos ajatellaan kansainvälistä huomiota, niin se on siirtynyt muihin kriiseihin, varsinkin Välimeren alueella, mutta arabikevät ei saa kuitenkaan muuttua eurooppalaiseksi talveksi. Kun Lukasenko antoi viime maaliskuussa Washington Postille haastattelun hän viittasi myös tapahtumia, Tahir aukion tapahtumia. Hän puhui viidennestä kolonnasta, että hän tuomitsi nämä mielenosoitukset maassaan. Ennen kaikkea kaksi henkilöä on ottanut asian esille Etyjissä. Ensinnäkin Rova Mijatovic, joka on Etyjissä edustamassa viestintävapautta. Hän ensimmäinen heinäkuuta puhui Lukashenkolle ja halusi, että lehtimisten vaino lopetettaisiin. Ja hiljattain myös Liettuan ulkoasiaministeri herra Azubalis on, kuten tiedätte, tällä hetkellä Etyjin vuorossa oleva puheenjohtaja, julkaisi tiedotteen 5. heinäkuuta ja valitti väkivaltaa, jota oli harjoitettu rauhanomaisen kansallisen vastaan. Kun meillä on nyt kaksi virallista kansanottoa, niin demokratia- ja ihmisoikeusviraston vaikeneminen on valiteltava seikka, kuten se, että myös ihmisoikeus toimisto on myös lopetettu Varsovassa. Moskovan mekanismi käynnistettiin näissä vaikeissa oloissa. Meillä on ollut suoria ja välillisiä suhteita diplomaattisesti ja kansallisyhteiskunnan kanssa. Ja niinpä olen saanut paljon tietoja ja ennen kaikkea olen nähnyt filmejä, valokuvia, ja myös karttuja tapahtumista 19. joulukuuta, vaikkakaan nämä eivät ole osa raporttia luottamuksellisuussyistä. Näiltä osin on hyvä muistuttaa myös, mitä sanoo kuusi artiklaa kohta kaksi Moskovan asiakirja. Siinä tämä sanotaan, että osallistuvat jäsenvaltiot eivät ryhdy toimiin ketään vastaan. Oliko se henkilöistä, järjestöistä tai instituutioista, jos ne ovat olleet yhteydessä asiantuntijoihin tai toimittanut tietoja jotka ovat julkisia. Tämä on vakava huoli edelleen minun mielestäni. Raportissa on mukana muutama kuukausi ja myös uutta kehityskulkua, kun ajatellaan, miten systemaattisesti ihmisoikeuksia on loukattu. Tässä vaiheessa kuitenkin johtopäätökset ovat hyvin vakavat. Kaikki lausunnot ovat yhtenäisiä että ei ole kyse pelkästään rettelöitsijöistä, jotka on vielä selvitettävä, kun ajatellaan, miten kovakouraisesti ja satumavaraisesti rauhanomainen mielenosoitus myös on hajotettu. Sen lisäksi oppositiota vainotaan, kuten kansallisyhteiskuntaakin, ja halutaan luoda pelottelun ja pelon ilmapiiri koko väestössä. Eikö sitä voida puhua oikeusvaltiosta, jos mielivalta ja pelko hallitsevat koko oikeuslaitosta mukaan lukien? Kriisi on osoittanut, että vapautuminen ehdotain ei ollut kuin pelkkä sivulause sietämistä, että siinä autoritaarista systeemiä ole mitenkään kyseenalaistettu, se on hyvin keskitetty, eikä siinä ole pystytty takamaan ihmisoikeuksiakaan kaikille kansalaisille. Tämä merkitsee, että armahdus, jos joku on tunnustanut pakolla tai annettu väärin todistuslausuntoja, niin sillä ei voida korvata totuutta ja oikeutta. Kaikki muu olisi pelkästään diplomaattista sanahelinää. Nykykriisi ei koske pelkästään valko eikä edes kaikkia naapureita. Siinä pannaan kyseenalaiseksi kaikki periaatteet ja sitoumukset, jotka ovat Euroopan ytimenä ratkaisu jatkossa on se, että voidaan perusteellisesti harjoittaa uudistustoimintaa ja luoda oikeusvaltio. Harjoitetaan vallanjakoa ja kunnioitetaan kansanvapauksia, alkaen järjestäytymis- ja ilmaisuvapaudesta, taataan riippumaton ja oikeudenmukainen oikeuslaitos ja myös taataan kansalliset takuut. Omassa raportissani on myös konkreettisia pragmaattisia suosituksia, joten ansiosta valko voi tästä umpikujasta päästä tehdään yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa Etyjissä, mutta myös YKssa. Sikäli Moskovan mekanismi ei ole mikään itse tarkoitus, se on vain yksi vaihe, lähtökohta, vetoomus vastuun kantamiseksi ja niin jotain osoittaisi poliittista tahtoa. Euroopan parlamentin täytyy olla eturintamassa tässä mobilisoinnissa, kun nyt meillä on uusia mahdollisuuksia tulossa. Demokratia- ja ihmisoikeustoimiston pitää arviointi myös esittää oikeuskäynneistä, kunhan tämä on saatettu päätöksen. valko on ottanut esille myös tämän yhteistyön ja tuominut tämän Moskovan mekanismin käytön. Mutta totuuden hetki kyllä koittaa, kuten on ollut aikaisemminkin PIDDH harjoittamassa vaalitarkkailussa Nimittäin tämä johti siihen, että 2010 vuoden lopussa Minskin toimisto suljettiin Etyjin osalta. 11, 16. kesäkuuta 2011 ihmisoikeusneuvostossa saatiin äänestystulos 21 puolesta 5 vastaan 19 tyhjää. Ja se antoi YK ihmisoikeuskomissaalle tehtäväksi seurata tilannetta. Ja siihen palataan syyskuun istunnossa. Ja halutaan, että teema raportoijat ottavat huomioon paikan päällä ihmisoikeustilanteet. valko ei voi pidempään jatkua tätä jatkoa vainoa ja sortoa, koska ainoa vastaus on joka on johtanut vain yhä vakavampaan sosiaaliseen kriisiin. Now Mr. Bialetski, please. Kiitoksena. Ja seuraavana edustaja Bialetski. Все мы задаемся вопросом, почему была такая жестокая... Meillä, me kaikki olemme kysyneet itseltämme, miksi hallitus ja viranomaiset ovat näin väkivaltaisesti hajottaneet mielenosoittajat. Edelleenkään emme tiedä vastausta tähän kysymykseen. Vaikuttaa siltä, että tämän reaktion ovat aiheuttaneet tuon tapahtuman odottamattomuus, sillä kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuvat kadulle ja näin haluttiin vastata näihin kymmenen tuhansien, tuhansien ihmisten protestiin. Ja ilmeisesti se on aiheuttanut massasorrot, jotka edelleen jatkuvat aivan tähän päivään asti. Tämä on se sorto, joka kohdistuu riippumattomiin lehtimiehiin, riippumattomiin aktivisteihin ja muihin, niin eikä se loppua näy. Oppositiota ei kuitenkaan saada nujerrettua yhdessä yössä ja tämä väkivallan käyttö on huolella suunniteltua. Lisäksi meillä on aika tiukka taloudellinen tilanne, 50 prosentin inflaatio viime kuukausien aikana ja viranomaisilla viime kuukausien aikana toiminta on kohdistunut siis suureen määrään valko aktivisteja. Valko-Venäläisten enemmistöllä on nyt köyhyys edessään. Lukashenkan tilanne huononee jatkuvasti. Tämä liittyy myös talouskriisiin ja se liittyy myös siihen, että Venäjältä saadaan yhä vähemmän taloudellista apua. Tällainen Taloudellinen tuki viimeisen kolmen vuoden ajan, joka saadaan Venäjältä, on kaksi kertaa pienempi tällä hetkellä. Ja Venäjän pääministeri Putin myöntää neljä miljardia dollaria valko vuosittain. Se ei kuitenkaan ole riittävä ja Lukashenkan kehittämä strategia on se, että kannattaa keinotella kaasu- ja öljyhintojen kanssa. Siitä syystä Kazakstanin ja valko välillä on luomassa liittoa. Samalla myös valko viranomaiset ponnistelevat säilyttääksensä riippumattomuutensa täytäntöönpanemalla omaa talouspolitiikkaansa ja talousmenettelyitään. talouskriisin seurauksena on protestoitu voimakkaasti internetin avulla. Varsinkin nuoret ovat tätä harrastaneet. Ei ole mitään yhtä yksittäistä tällaisten protestien järjestäjää. Ja näiden protestien ainutlaatuinen luonne on se, että ihmiset vain seisovat kaduilla – taputtamassa käsiään. Ja tätä tehdään miltei kaikissa valko kaupungissa. Aiemmin mitään protestitoimia ei ollut ja usein viime kuukausien aikana noin 2000 ihmistä on pidätetty Venä- valko viranomaisten toimesta ja yli tuhat on tuomittu huliganismista. Lisäksi olemme saaneet nähdä, että joitakin mielenosoittajia on hakattu ja jotkut on pidätetty. siviilipukuisten henkilöiden toimesta. Hyvin usein oikeuslaitokset eivät halua ähm, todistajia ja tekevät tuomionsa poliisin tarjoamien asiakirjojen nojalla valko viranomaiset eivät ole valmiita puhumaan opposition kanssa ja olemme saaneet nähdä, että minkä näköisiä oikeudenkäyntejä on käyty. Tähän mennessä yli 40 ihmistä on tuomittu vankilaan 19.12. tehtyjen toimien seurauksena. Jotkut näistä henkilöistä ovat erittäin sairaita ja mitään sääntöjä ei ole noudatettu, kun puhutaan poliittisten vankien pidätyksistä. Nyt vetoammekin teihin siinä, että ette lopettaisi valko viranomaisten painostusta. Euroopan parlamentin kanta on ollut hyvin vakaa. Andrei Pachupotov, lehtimies, on juuri tuomittu mutta hänet on vapautettu. Ja Nasha Niva sanomalehti on lakkautettu. Haluaisimme kiittää teitä valko aktivistien nimissä ja kansalaisjärjestöjen nimissä siitä, että olette kiinnittäneet asiaan paljon huomiota. Toivomme, että jatkatte toimintaanne syksyllä, sillä uskon, että tilanne vain kiihtyy entisestään. Tämä koskee sekä talous- että poliittista kriisiä. valko kansalaiset ovat myös tietoisia siitä, että tuette heitä. Ja haluaisimme vedota teihin siinä, että laskisitte valko kansalaisten viisumien hintoja – valko kansalaiset ymmärtäisivät tällaisen suotuisan näkemyksen. Thank you very much, Mr. Chairman, and I will be speaking. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun puolaksi, jos sopii. Niin kuin puheenjohtaja Zikkin puhui puolaksi ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajana. Switching to Polish. No niin, puolan kielellä. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim... Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää teitä kaikkia. Hyvät naiset ja herrat, aivan erityinen kiitos erityinen kiitollisuuteni kohdistuu kaikkiin asiantuntijoihin, jotka ovat tehneet työtä valko Puhun asiantuntijoista, jotka ovat olleet aktiivisia etujäsenvaltioissa tai Eh, niistä asiantuntijoista, jotka eh, ovat tehneet tärkeää työtä. No miksi se on tärkeää? Te varmasti muistatte Euroopan parlamentti joulukuussa viime vuonna eh, puhemies Busekin johdolla ja olimme, suhte, olemme olleet suhteessa valko ja me olemme aina olleet olemme olleet kritisoineet sitä, mitä siellä on tapahtunut 19. joulukuuta ja sen jälkeen. No, mikä on ollut valko viranomaisten reaktio tähän mennessä? No, me ole, meitä on syynyt, syytetty objektiivisuuden puutteesta, meitä on syytetty siitä, että olemme puolueellisia ja että me tuemme oppositiota. Meitä on myös syytetty siitä, että olemme olleet liian radikaaleja arvioissamme näistä sisäisestä ja ulkoista tilanteesta valko -Venäjällä. Meistä on sanottu, että me olemme olleet poliittisesti naivia tai jopa, jopa haitallisia. No, miten voidaan vastata näihin syytteisiin? Aina kun me tapaamme valko kumppaneita me, me sanomme, että emme, ei se ollut me, vaan ei se ollut parlamentin missio, joka teki päätelmä, äh, tämä parlamentin päätelmä, äh, se oli etujärjestön äh, tarkkailijat, jotka tekivät tämän johtopäätöksen, eikä, eikä Euroopan parlamentti. Etujärjestö on yksi niistä harvoista kansallisista järjestöistä, jossa valko on jäsenenä. Ei se ollut me. Ihmisoikeudet, ihmisoikeuksia rikotaan valko aivan perustavanlaatuisia demokraattisia äh, standardeja, niin kuin median vapaus, sitä loukataan. Me kaikki tiedämme tämän. Ja ulkopuoliset objektiiviset asiantuntijat ovat vahvistaneet tämän faktan. Nämä ovat asiantuntijoita, jotka edustavat sellaisia järjestöjä, joissa äh, äh, valko on jäsenenä. Me olemme aina vedonneet valko viranomaisiin. Me olemme aina pyytäneet äh, niitä tukeutumaan niihin säädöksiin, jotka ovat itse allekirjoittaneet. Jos te allekirjoitatte jonkun paperin, jonkin paperin, joka velvoittaa teidät tällaisiin säädöksiin, niin niitä on syytä noudattaa. Me olemme niin ikään kuulleet tuon tuostakin, että Valko-Venäjän äh, yhteiskunta, äh, kuten mikä tahansa totalitaarinen yhteiskunta, ei ole valmis demokratiaan. Ja tie kohti demokratiaa valko tulee olemaan pitkä ja kivinen. Ja tietenkin tiettyyn mittaan. Voi olla joitakin maita, jos, jotka vaativat enemmän aikaa demokratiaan pääsemiseksi. Mutta me todetamme, että Valko-Venäjä pyrkisi kohti demokratiaa mahdollisimman pikaisesti, ehkä niin pikaisesti niin kuin Puola, Tsekoslovakia tai Liettua. Kukaan ei halua kertoa valko että niiden täytyy muuttua samalla tavalla kuin, täytyy muuttua samalla tavalla kuin Ukraina. Mutta olemme havainneet valko ei ole pelkästään sitä, että me näkisi mitään edistystä tapahtuvan valko mutta me olemme havainneet oikeastaan askelia taaksepäin. Ja näinä päivinä olemme havainneet, että, että on, on, on aivan käsittämättömiä reaktioita valko viranomaisten toimista. Ihmisiä pidätetään valko siitä, että kävelee pitkin katua, jos koskaan lähtee ulos kaupungille tapaamaan kavereita. Siinä kun parikymmentä ihmistä tapaa, ja kuljetaan turuilla ja toroilla ja taputetaan käsiä, niin tästä hyvästä voi joutua vankilaan. Tämä on todellakin käsittämätön reaktio viranomaisten toimesta. Oikeastaan, oikeastaan voidaan puhua vainoharhaisesta reaktiosta. Kymmeniä ihmisiä on pidetetty tähän mennessä näistä toimista johtuen. Sattumavaraiset ö, ö, ohikulkijat voivat joutua pidätetyksi, kuten esimerkiksi raskaana ollut nainen joutui pidätetyksi. Ja tämä nainen on saattanut menettää lapsensa tämän brutaalin pidätystoimen johdosta. Ja sitten toinen asia liittyy joukkotiedotusvälineisiin. Ja Bochopus, hänen tilanteensa on sellainen, että hän oli puolalaisen lehden äh, kirjeenvaihtajana – valko hän raportoi näistä joulukuun 19. päivän tapahtumista. Hän oli täysin laillisesti palkattu toimittaja valko hän, hän oli aivan oikein akkreditoitu. Hänet oli akkreditoitu asianmukaisesti. Hänet pidätettiin ja lähetettiin kolmeksi kuukaudeksi vankilia, vankilaan. Hän vietti kolme kuukautta vankilassa ilman minkäänlaista tuomioistuimen päätöstä. Hänet tuomittiin ilmeisesti siitä syystä, että hän, hän äh, moitti valko presidenttiä. Lopuksi EU on päättänyt, että sanktioita, sanktioista täytyy tehdä päätös. Herra Lajczak, joka edustaa EUta tässä nimenomaisessa tapauksessa, sanoi, että, että nyt näyttää siltä, että sanktiot ovat alkaneet purra ja näyttääkin siltä, että sanktiot ovat ainoa kestävä ratkaisu tänä päivänä, jotta pystyttäisiin vastustamaan äh, valko hallintoa. In the uh, committee to uh, take the floor. Te valiokunnan esittelijä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, käsittääkseni poliittinen ja taloudellinen kriisi jonka kourissa valko on ollut jo yli puolen vuoden ajan, on mahdollisuus Euroopan unionille. toteuttaa meidän visiotamme, auttaa naapuriamme valko niin että sillä saataisiin aikaan sosiaalista markkinataloutta. Kuten täällä asiantuntijatkin korostivat, yhtä lailla selvää on, että Bryssel ei voi pelkästään rajoittua keskustelun Minskin kanssa, kuten oli ennen 19. joulukuuta. Ellei kaikkia 40 poliittista vankia vapauteta ja he voivat jatkaa toimintaansa. Nyt on jotain tietoja tullut tästä aiheesta, mutta meidän täytyy kuitenkin vielä seurata tarkkaan tilannetta mitkä ovat ehdot, jos joku todellakin vapautetaan. Vielä kerran haluaisin korostaa kuitenkin, että heitä on yli 40 ja kaikki poliittiset vangit on vapautettava. Minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi ponnistella vielä enemmän Ukrainan kanssa, kuten myös Venäjän kanssa. Viime viikolla Strasburgissa me tapasimme Ukrainan ulkoaisen ministerin Konstantin Trichenkon. Tiedustelin häneltä, mitä hän on tehnyt asian hyväksi. Hän totesi, että hallitus tekee tiivistä yhteistyötä valko hallituksen kanssa ja pyrkii painostamaan Minskiä, jotta poliittiset vangit voitaisiin vapauttaa. Mielestäni tämä on tärkeä viesti. Erityisen tärkeää on, että Moskova tajuaisi, että EU-kumppanuuden uudistaminen edellyttää myös yhteisten naapureita, kuten valko poliittista ja sosiaalista uudistamista. Olen samaa mieltä alustajien kanssa, kun he korostivat tarvetta muuttaa valko tarjottua viisumijärjestelmää – Täällä on monesti kuultu, että me olemme taloudellista ja viisumi Berliinin muuria nyt rakentamassa valkovenäläisiä varten. He joutuvat maksamaan kolmanneksen tai neljänneksen palkasta saadakseen viisumin unionin alueelle. Viime viikolla saksalainen komitea Itä-Euroopan taloussuhteista esitti arvio 200 yrityksestä ja siitä, mikä vaikutus tällä yhteistyöllä on taloudellisesti Euroopan unionille. 25 yritystä suurin piirtein oli menettänyt viisumivaikeuksien takia sopimuksia kilpailijoille. Eli kyllä tässä on parantamisen varaa. Ei lähitulevaisuudessa, mutta ehkä ja kovin kauan voidaan edes odotella tätä muutosta. Totta kai EU täytyy myös vahvistaa meidän omaa työtämme valko opposition kanssa, kuten me teemmekin. Toisaalta olisi hyödyllistä olla yhteydessä maltillisiin poliitikkoihin Minskissä ja muissa kaupungeissa ja kylissä myös nykyisen hallinnon virkamiehiin. Jotkut heistä nimittäin haluavat uudistuksia – ja haluavat hallinnon muuttuvan. Kiitos. Thank you very much. Now I'm asking uh, Mr. Vigenin. Kiitoksia. Nyt pyydän herra Euronestin äh, varapuheenjohtaja käyttää puheenvuoron. Благодаря, <clears throat> благодаря господин председател. Наистина ситуацията в Беларус се развива по един негативен начин. Kiitos puheenjohtaja. Tilanne kehittyy todellakin kielteisellä tavalla Nimittäin tämän tapaamisen syy ja aihe on valko presidentinvaalit. Ja suuri osa meistä olivat pettyneitä presidentinvaalien lopputulemaan, koska ennen vaaleja meillä oli, olimme toiveikkaita sen suhteen, että tilanne pikkuhiljaa ryhtyisi paranemaan. Vaalipäivä oli, osoitti kuitenkin toisenlaisen kehityskulun. Euronestin puitteissa toukokuun alussa, joka perustettiin toukokuun alussa ilman valko läsnäoloa, koska me, me emme halunneet äh, sen mukaan tulemista, koska se oli käytännössä mahdotonta näiden presidentinvaalien jälkeen. Ja me Euronest, Euronestissa olemme perustaneet valko äh, äh, työryhmän, jossa on Euroopan parlamentin edustajia, ja muiden eh, itä, itäisen kumppaneiden eh, maiden edustajia. Tämä työryhmä, eh, tällä työryhmällä on kaksi puheenjohtajaa, yksi Euroopan parlamentista, yksi ja, ja toinen erästä toista parlamentista. Tämä työryhmä pyrkii yhteistyöhön Euroopan unionin ja Ukrainan, tapaisen, Ukrainan tapaisten maiden kanssa, jotka ovat suorassa kumppanuussuhteessa meihin. Ja Venäjä, Venäjä olisi, lienee myös jossakin vaiheessa mukana tässä toiminnassa, mutta valko osalta uskon, että me, me voimme tehdä jotakin yhdessä. Minulla olisi kysymys vieraillemme, koska nämä ovat ihmisiä, jotka todellakin ovat lähellä näitä valko tapahtumia. Ja se kysymykseni on seuraava. Mitä mahdollisuuksia on sille, että valko voisi syntyä tai muodostua rauhanomainen eh, ympäristö ja ilmapiiri, joka mahdollistaisi kansainvälisten standardien mukaiset vapaat vaalit. Euroopan unionin osalta uskon, että meidän mahdollisuutemme ovat rajallisia. Meillä me olemme tehneet oikeastaan lähes kaiken mahdollisen. Ö, tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni on apautunut valko kansalaisten suuntaan ja me yritämme erottaa yhteistyön valko valtion kanssa ja taas toisaalta valko väestön ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Siksi minusta tuntuu siltä, että vaikka me helpotamme viisumijärjestelyjä, niin voisimme me tulee enemmänkin vastaan valko kansalaisia. Ja tässä yhteydessä on nousi esiin kysymys, mitä voitaisiin tehdä enemmän valko puolesta tai valko eteen, millä tavalla voisimme tukea enemmän valko oppositiota poliittisessa ja moraalisessa katsannossa niin, että, että opposition toimintaa voitaisiin tukea ja vakauttaa. Minusta on hyvä, että Oppositio on käy usein parlamentin pakeilla, mutta olemme nähneet, mitä sitten myöhemmin loppupeleissä on tapahtunut opposition edustajille valko -Venäjälle. Viime aikoina on ollut tapahtumia, jotka ovat jälleen kerran todistaneet, että, että valko vallitsee ainakin puolittain poliisihallinto – Tämä lisää vaikeuksia, mutta toivon, että sisäinen ja ulkoinen paine yhdessä sosiaalisen ja taloudellisen kriisin kanssa johtaisi todellisi, voisi johtaa todellisiin muutoksiin. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Landsbergis. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mitä tarkalleen tiedetään 19. joulukuuta tapahtumista ja mitä on nähty nauhoilta? Lukashenka KGBinen näyttää hyökkäävän vihatuun poliittisen opposition ja mielenosoitteen kimppuun. Ja siihen hän käyttää vain pientä tekosyyttä, eli muutama henkilöä, jotka pyrkivät fyysiseen kontaktiin. Verratkaapa sitä, että ennen vaalia olevassa tilanteessa, kun mielenosoittajat uhkailivat Lukashenkan palatsia, niin Milinkiewicz pyysi olemaan hyökkäämättä rakennuksen kimpuun. Hänet tuomittiin kuitenkin tästä muiden johtavien henkilöiden toimesta. Jos kushan tämä on jopa nimetty pettäjäksi, petturiksi. Mikä on nyt mahdollisuus rakentaa ja säilyttää yhtenäinen demokraattinen oppositio, jolla on konsolidoitu ohjelma ja strategia? Onko olemassa perusteita näille syytöksille? Sille, että sekä Moskova että länsi maksoi oppositiolle. Kiitoksia. Well, thank you very much. Now, Mr. Sch- Kiitoksia. Seuraava edustaja Schulz. Meine Frage. Kysymykseni liittyy juuri tähän, mitä Äh, minkä kollega Lansbergis otti esille. Missä määrin nämä provokaattorit, mikäli niitä oli, äh, missä määrin ne on, ne on identifioitu. Nythän on TV-kuvia, jossa nähdään yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat väkivaltaisesti hyökänneet rakennuksia kohtaan. Tähän mennessä on ollut tiedossamme vain, että että mielenosoittajia on pidetetty ja tuomittu, vaikka he eivät ole olleet mukana tässä. Kyllähän nämä henkilöt pitäisi saada selville tutkinnan yhteydessä. Ja toinen kysymykseni suuntautuu Aleksander Pialetskin suuntaan. Missä määrin eh, tällainen politiikan eh, malli voisi olla mahdollista, joka eh, on toteutunut Puolassa ja Itä-Saksassa, eli voitaisiin käydä neuvotteluja totalitaarisen hallinnon ja taas toisaalta opposition välillä, tai ainakin että jos tällaista poliittista konsensusta voitaisiin yrittää hakea lähikuukausien aikana. Very much, Mr. Kellam. Kiitoksia, herra Kellam. Thank you very much, Chairman. Uh, I am, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minua rohkaisee tämä yhteinen kanta, jonka Euroopan unioni on omaksumassa vihdoinkin. Tämä ehdollisuuden periaate nimittäin – ellei nimittäin poliittisia vankkeja vapauteta ja kunnia palauteta heille, niin mitä virallista vuoroilmailua ei myöskään aloiteta mielestäni. Vuosi sitten tilanne oli hiukkasen erilainen. Meidän johtajamme olivat hiukkasen liian innoissaan pyrkiessä samaan aikaan sopimuksen Lukashenkan kanssa. Tässä on edelleen varmasti se totuus voimassa, että diktaattori ei voi luottaa. Mutta oikeastaan kysyisin teiltä seuraavaa. Miten te arvioisitte viimeaikaista kehityskulkua valko ja kansalaisyhteiskunnassa? Siellä on nuori sukupolvi, joka käyttää Facebookia, tietokoneita. Pystyvätkö he perustamaan omia organisaatioitaan? Mikälaisia mahdollisuuksia on tarjolla luoda yhtenäinen oppositio? Mielestäni tämä kai on kai tärkein ennakkoedellytys. Komission jäsen Fyyle sanoi jotain rohkaisevaa, kun hän tapasi paljon valko opposition edustajia ja kehotti myös heitä yhdistämään voimaansa. Lopuksi sanoisin, että parlamentin jäsenet voivat henkilökohtaisestikin tehdä jotain tukiakseen valko poliittisia vankeja. Kolmannella tasolla voi ikään kuin hyväksi adoptoida poliittisen vangin, lähettää hänelle kortin, kantaa vastuuta, osoittaa kiinnostusta hänen kohtaloaan kohtaan. Thank you very much. Missä... Kiitoksia. Edustaja Andri Kienen seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Liettua. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa siitä, mitä mitä edustaja Protasevic totesi, on totta, että valko tilanne on yhä vakavampi. Mutta se osoittaa vain sen, että hallinto on erittäin heikko, kun jo pieni ihmisryhmä, joka kokoontuu ja taputaan käsiään kadulla, pidätetään. Se osoittaa vain sen, miten epätoivoinen hallinto on. Uskoisin, että syksyllä nähdään uusia tapahtumia valko jotka ovat vieläkin kiinnostavampia. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen Beletskille ja muille puhujille. Haluaisin kysyä, mikä on teidän näkemyksen Euroopan unionin kannasta Kykeneekö se puhumaan yhdellä äänellä, sillä teidän mielestänne jotkut jäsenvaltiot ovat pragmaattisempia ja niillä on oma kantansa. Vaikuttaako se mitenkään palko tilanteeseen, puheenjohtaja? Niin, täällä kollegat ovat esittäneet joitakin kysymyksiä, koska meillä on vain 15 minuuttia enää aikaa käytettävissä me ennen kuin täytyy päättää, niin anna viisi minuuttia jokaiselle puheaikaa. Se on varmaan oikea aika vastata ja käännetään vasta järjestys. Bieliatski aloittaa, sen jälkeen professori Deko ja sitten Jarman. Olkaapa hyvä. Если говорить о будущих парламентских выборах, в следующем году у нас будет парламент. Kiitos. Meidän täytyy nyt aloittaa keskustella tulevista parlamenttivaaleista. Nimittäin ensi vuoden syksyllä järjestetään parlamenttivaalit. Ja en tiedä, onko mitään mahdollisuuksia järjestää vapaat vaalit. No, jos viranomaiset eivät aio mitään suuria muutoksia tehdä, jos eivät huomioi teidän ehtojanne ja vaatimuksianne, joita valko viranomaisille on esitetty, mukaan lukien muun muassa viestinten vapaus, kokoontumisvapaus, poliittisten järjestöjen vapaus. Siis, jos näihin ei puututa, niin emme kyllä saa vapaita vaaleja. Toisaalta tilanne on kovin eläväinen ja on erilaisia mahdollisuuksia, joihin voidaan päätyä. Esimerkiksi syksyllä me aiomme käynnistää laajaa poliittista toimintaa. Osa oppositiosta on jo yhtenäinen ja sinällään se on hyvä asia. Mitä sitten tulee kysymykseen siitä, onko mahdollista luoda ylipäätään demokraattinen oppositio, joka olisi yhtenäinen. Tämä on hyvin vaikea, koska mitään yhtenäistä oppositiota ei ole olemassa. On joitakin kysymyksiä, aiheita, joissa koko oppositio yhdistää voimansa, esimerkiksi, että kaikki poliittiset vankit on vapautettava. Mutta tällä ei kuitenkaan ole keskusteltu yhteisistä toimista. Nähtäväksi jää, mitä syksyllä tapahtuu. Mitäpä sitten, jos verrataan Tunisiaan tai vastaaviin maihin, niin minun mielestäni on nähty, että jos hallinto vastaan syntyy massamielenosoituksia, todella massiivista liikehdintää demokratian hyväksi, niin ei ole niinkään tärkeää, onko olemassa edes rakenteita ja missä määrin on yhtenäinen. Olin kolme kuukautta sitten Tunisiassa. Minä kuulin monelta, että mitään poliittista oppositiota ei sellaisella ole olemassa. Massat vaativat muutosta. Ehkä tämä on hyvä pitää mielessä myös valko -Venäjällä. Sitten missä määrin oppositio on suuntautunut Moskovaan tai Euroopan unionin suuntaan, on hyvin vaikea sanoa. On kai otettava huomioon kuitenkin se, että paljon kuitenkin viranomaiset ovat harjoittaneet painostusta oppositio kohtaan. Oppositio on myös soluttautunut salaisen palvelun väkeä. On hyvin vaikeaa selvittää asioita tästä syystä. Ja sitten meillä ei ole mitään näytö, näyt, näyttöä näistä tapahtumista tarkka. Me olemme tarkkaan seuranneet kuitenkin oikeudenkäyntejä, jos on väitetty, että parlamentin rakennusta olisi vahingoitettu ikkuna ja ja niin edelleen. Mutta on hyvin vaikea sanoa, onko tällaista provosointia tapahtunut, mutta heitä ei kuitenkaan pidätetty oikeastaan vain tavallisia mielenosoittajia, kansalaisia pidätettiin. Jos ajatellaan, kuinka paljon aktiivisia osallistuja oli hyvin lähellä hallitusta rakennusten lähellä, niin heitä oli noin 30 kaikkiaan. Kun sen sijaan, jos ajatellaan kaikkia mielenosoittajia, niin heitä oli 15 tai jopa 20 000. Sitten tästä pyörään pyöräneuvottelu on ajatuksena hyvää, mutta ei ole mitään näyttöä tässä vaiheessa kuitenkaan ollut. Mitä merkkejä tullut vielä viranomaisten puolelta, että he olisivat valmiita edes neuvottelemaan opposition kanssa? Minä uskon, että talouskriisi ei ihan niin paha kuitenkaan ole, että valko viranomaiset aloittaisivat keskustelut opposition kanssa. Mitä sitten tulee kansalaisyhteiskunnan viimeisiin kehityskulkuihin, niin voisi näyttää siltä, että ei tilanne ihan niin huono ole. Vaikkakin viranomaiset harjoittavat paljon painostusta, kuten ovat viimeisen puolen vuoden aikana harjoittaneetkin kansalaisyhteiskuntaa kohtaan, niin kaiken kaikkiaan ihmiset ovat hyvin aktiivisia. Totta kai on nähtävissä, että tämä toiminta kattaa yhä enemmän väestönosia nyt. Yhä suurempi osa väestöstä on osallistunut toimiin, aktivistit, lehtimiehet, mutta myös laajemmin kansalaiset. Vaikka paljon on ollut poliittisia oikeudenkäyntejäkin ja paineita. Niin, me olemme kuulleet Euroopan parlamentin ääneen. Se on tullut selvästi kuuluville. Ja olisi myös ehkä hyvä miettiä näitä kohdennettuja taloudellisia pakotteita vielä enemmän kuin aikaisemmin. Mielestäni se olisi selkeä merkki myös Euroopan unionilta valko hallitukselle. Tämä merkki meni perille. Nimittäin kaikenlainen poliittinen painostus, kaikkien poliittisten mekanismien käyttö Lukashenkoa ja valko hallitusta vastaan eivät aina ole johtaneet tuloksiin. Taloudellinen painostus on parasta. Very much. Kiitoksia kovasti. Sitten professori Deku. Merci. Kiitoksia. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että etusijalla on totta kai Poliittisten vankien vapauttaminen, ei pelkästään vapauttaminen, mutta myös kunnian palauttaminen ja heille palautetaan kaikki heidän oikeutensa. Täällä tuli esille yksi kysymys, joka liittyy vapauden ilmapiiriin. Minulla on sellainen vaikutelma, että nyt on ikään kuin Damokleen miekka, joka leijuu ihmisten yllä. Toimintaa siedetään, ajatellaan lehtimiehiä tai kansalaisjärjestöjä, joita ei ole rekisteröity, mutta tämä on kuitenkin hyvin hauralla pohjalla. Ja aina uhkana on, että tulee uusi vainon aalto. Ja minä uskon, että jos haluaa ymmärtää tilanteen kunnolla, niin kuten täällä todettiin, ajatellaan KGV, se on säilyttänyt jopa nimensä. Ja siksi tällainen, tällaiset oikeudelliset hienoudet ja se on johtanut pelon ilmapiirin mustine listoinne. Opposition edustajien lapsia on pidätetty, kuulusteltu kouluissa. Meillä on salaisia mustia luetteloita, jos ja nämä opiskelijat, koululaiset eivät saa mennä yliopistoon. Ja myös ennaltaehkäiseviä kuulusteluja järjestetään, jotta voidaan estää kansallisyhteiskunnan toimintaa. Kun puhutaan sitten oikeudenkädestä ja oikeuden antamisesta, niin se on täysin sattumanvaraista mukaan lukien myös tuomarit, jotka pelkäävät, tai asianajat, jotka eivät oikeastaan ole oikeastaan puolustusasianajaja, vaan puolustavat paremminkin hallituksen tiliin. Täytyy käsittää tämä tilanne, että se on vähän samanlainen kuin kommunistidiktatuureissakin. Miten sitten voitaisiin tämä ratkaista? Minusta Euroopan unioni pitää puhua ensinnäkin yhdellä äänellä. Sen täytyy pystyä myös mobilisoimaan. Liittolaiset, Yhdysvallat on tässä mukana aktiivisesti. Meidän täytyy löytää keino mobilisoida Venäjä ja Ukraina ja löytää pakot aloitteita, jotka olisivat fiksuja ja kohdennettuja, etteivät yhteydet katkeaisi. Taloudessa se ei välttämättä väestöön iskisi sen pahemmin, ei syntyisi ikään kuin Kuuban kriisi, joka tukahduttaisi koko maan ja jouduttaisiin tavallaan piiritetyksi. Pitäisi järjestelmän sisällä myös vahvistaa yhteyksiä viranomaisiin. Kuten täällä todettiin, kaikki eivät välttämättä ole presidentin linnoilla, vaikkakin hallinnon sisälläkin on sortojärjestelmä pystytetty. Totta kai täytyy miettiä myös talouskriisin luomaa tilannetta. Meidän täytyy löytää pehmeä lasku, siirtymäkausi. Ei, kuten Brecht sanoi, ei kansaa voi vaihtaa. Tässä on saatava aikaan uskottava ratkaisu, myös poliittisesti kestävä ratkaisu. Professor, äh... Kiitoksia, professori. Seuraavana Jankovic. Um, issue. Kiitoksia, puheenjohtaja. Poliittisten vankien kysymystä on korostettu, ja se on tietysti erittäin tärkeä kysymys. Hyvin monet ovat vainneet rehabilitointin tarpeen ja silloin näitä tapauksia täytyisi tutkia uudelleen eikä jättää ihmisiä sellaisen tilanteeseen, jossa heillä on rikosrekisterimerkintä, vaikka heidät olisikin vapautettu. Siitä syystä meidän täytyy mielestäni pohtia niitä olosuhteita, joissa henkilöt tuomittiin uudelleen. se, miten oikeudenmukaisia nämä 19. joulukuuta sattuneet tapahtumat ovat, niin sen kyseenalaistaminen on tietysti oikeaa. Ne, jotka olivat mukana, heitä ei ole ilmeisesti tuomittu, mutta näyttäisi olla selkeä tieto siitä, ketkä nämä henkilöt ovat. Ja pitäisi jollain tavalla varmistaa se, että nämä ihmiset tuodaan oikeuden eteen. Lisäksi tarvitaan selkeästi laajempia tutkimuksia näistä toimista? Kuka antoi määräykset ryhtyä väkivaltaisuuksiin? Kuka on ollut tällä taustalla? Valtion virkamiehet jollain tavalla ovat olleet tässä mukana. Onpa sitten kysymyksessä presidenttitaso tai alempi. Toinen kysymys on se, että meidän tulisi ymmärtää, että vaikuttaa siltä, että protestit jatkuvat eri muodoissa, aika mielikuvituksellisissakin erilaiset yksilöt ja järjestöt niitä järjestävät kautta valko -Venäjän. Hyvin usein poliisi puuttuu asiaan ja jännitteitä syntyy, mutta kuten eteläisen Välimeren alueella, niin kun henki on päästetty pullosta ulos ja kansa on tullut kaduille, on erittäin vaikea viedä enää kansaa pelotteella takaisin passiivisuuteen. Vaikuttaa siltä, että vastustusprotestit ovat käynnissä ja Euroopan unioni voisi hyödyntää tätä tilannetta. On puhuttu pyöreän pöydän keskusteluista, mutta pitempiaikainen, tehokas, laajempiin pohjainen keskustelu val- Valko-Venäjän kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta päästäisiin yhteiseen kantaan, ei vain muiden ihmisten kanssa, vaan kokonaisen joukkion kanssa niin, että voitaisiin sopia ja tunnustaa se työ, jota tehdään. Siellä on varmaan paljon erilaisia toimijoita. Näitä täytyy tukea seuraavien kuukausien aikana. Tästä tulee pitkä prosessi, mutta uskoakseni Euroopan unionilla on valtaa painostaa viranomaisia ja tukea kansalaisjärjestöjä työssä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja seuraavana Andrzej sitten voi tehdä yhteenvedon keskustelusta. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za e, bardzo... Ensinnäkin haluan kiittää sydämeni pohjasta näistä erityisin äärimmäisen kiinnostavista esityksistä. Kiitos kovasti siitä, että luonnostelitte sitä juridista tulkintaa siitä, mitä on, tapahtui Minskissä 19. joulukuuta viime vuonna. Sekä herra de Colo että että äh, myös puheenjohtaja, kuten myös kansainvälisten järjestöjen edustajat, ovat osoittaneet meille, äh, mikä on ja mikä oli näiden tapahtumien tausta ja miten ne tapahtumat etenivät ja miten viranomaiset niihin reagoivat nyt on käynyt ilmi, että, että rauhanomainen mielenosoitus, joka järjestettiin, ei ollut näiden, näiden ongelmien ja pulmien lähde Minskissä. Se vain edelsi näitä, äh, tätä äh, epäadekvaattia äh, reaktiota, jonka Minskin viranomaiset tekivät. Monet oppositioaktivistit ovat nyt vankilassa. Ja mitä meidän nyt tulee kiireisesti tehdä on se, että meidän täytyy saada heidät vapautettua ja palautettua yhteiskuntaa. Näyttää siltä, että etujärjestö on vahvistanut ei pelkästään Euroopan parlamentin osalta, kuten herra Potashevits totesi, ei, siis ei ole pelkästään Euroopan parlamentti, joka tuntuu olevaan olevansa pahoillaan valko viranomaisten toiminnasta. Ei ole kysymys siitä, että vain, vain Euroopan parlamentti o, o, o, kritisoi valko halli, Valko-Venäjän hallintoa. Me olemme kiitollisia etujärjestölle siitä, että se on selvittänyt, mitä valko on tapahtunut ja miten me voimme reagoida näihin ongelmiin, millä tavalla voidaan luoda painetta hallintoa kohtaan jotta saataisiin poliittiset vangit vapaaksi. Meidän pitää löytää <clears throat> uus, uutta vipuvoimaa, jotta Valko-Venäjän valko saada muutettua. Niin kuin sanottu, tuleva syksy tulee olemaan kovin kiinnostava sen, sen suhteen, mitä muutoksia maassa tulee tapahtumaan. Kiitoksia, edustaja Protacevic. Uh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää vieraitamme ja kaikki, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitos kollegoillekin puheenvuoroista. Sanoisin, että olen kyllä samaa mieltä siinä, että meidän täytyy jatkaa kansainvälistä painostusta. Että se, että jos halutaan vangit vapauttaa ja ehkä jotain muutoksia vielä saataisiin, niin se on ainoa keino vapaan yhteiskunnan ja demokratian luomiseksi maassa. No, jos ajatellaan tätä kokousta, eräs journalisti juuri on vapautunut muutamia päiviä sitten. Hän on saanut vankilatuomion moneksi vuodeksi, että hän loukkasi valtion pääministeriä, Hän pyysi minua kertomaan kaikille täällä – että minut vapautetaan vain siitä syystä, että oli kansainvälistä painostusta ja taloudelliset pakotteet tulivat käyttöön ja olivat vielä vaarassa se, että unioni olisi laitamassa niitä. Ja se oli ainoa syy siihen, jonka Minskin viranomaisetkin ymmärtävät. Tämän halusin kertoa teille ja pyydän teiltä tiukkaa kannanottoa. Se on ainoa keino helpottaa heidän elämänsä. Kiitos. Thank you very much. And with this we conclude... Kiitoksia. Ja näin päätämme tämän käsittelyn. Kiitoksia kaikille vieraille. Kiitoksia myös kaikille teille osallistumisesta keskusteluun. Kiitos.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 Please, colleagues. Hyvät kollegat, näin siirrymme seuraavaan kohtaan. Pyytäisin teitä istuutumaan, jotta voimme aloittaa keskustelumme. Kuten tiedätte, Seuraava kohta koskee näkemysten vaihtoa Syyrian oppositiosta, Syyrian oppositioedustajien läsnä ollessa. Ja tämä tehdään yhdessä Mashrek-maiden den valtuuskunnan kanssa. Mario David, toivotan teidät tervetulleeksi, te olette valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja kuten tiedätte, nyt jo kolmen kuukauden ajan Syyriassa on ollut rauhanomaisia mielenosoituksia, jotka hallinto väkivaltaisesti murskaa. Ja viime viikolla parlamenttimme on päätöslauseman avulla pyytänyt YK turvallisuusneuvostoa tiukasti tuomitsemaan Syyrian sorron ja esittämään kyselyn sattumanvaraisista pidätyksistä ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. YK on tuominnut väkivallan ja ottanut käyttöön voimakkaita sanktioita. Meillä on täällä suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tilanteen arvioija. Täällä on Syyrian hallinnon tärkeitä vastustajia Haitam al-Maleh, joka on juuri vapautettu vankilasta istuttua siellä 17 kuukautta. tultua mielivaltaisesti pidätetyksi. Ja sitten ähm, Burhan Galjun, joka on professorina Sorbonnissa käsittelemässä ähm, näitä kysymyksiä. Ja pyytäisin nyt molempia teitä alo- aloittain tohtori Malehista esittelemään meille tilanteen. Ja pyytäisin teitä puhumaan kymmenisen minuuttia niin, että voidaan sitten käydä vielä keskustelua tästä asiasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä kutsusta. Ja toiseksi kiitän kaikkia niitä ihmisiä ja hallitusta, joka on auttanut minua pidätykseni aikana. ja koska on käytetty vaikutusvaltaa hallintoa vastaan, jotta pääsin vapaaksi. Nyt olen juuri palannut myrskyn silmästä Syyriasta. Vallankumous on käynnissä. Kolme kuukautta on tilanne nyt ollut siellä voimassa ja kansalla on edessään erittäin huono hallinto. Aivan vallankumouksen alkumetreiltä hallinnon puolelta on ammuttu siviilejä. Sellaisia siviilejä, jotka eivät ole olleet aseistautuneita. Kaikki ihmiset kaduilla, kylissä, kaupungeissa, ovat edenneet rauhanomaisesti. Emmekä voi ymmärtää sitä, miksi hallinto on avannut tulen näitä mielenosoittajia vastaan ja tappanut heitä. Mutta, mutta hallinto on ollut vuodesta 1980 tähän asti aivan samankaltainen. Havis Saladin ajoista lähtien olemme menettäneet 60-70 000 ihmistä joukkomurhien seurauksena ja myös henkilöitä tapettu vankiloissa. Siitä syystä hänen ajastaan lähtien tilanne on jatkunut ja sitä on jatkanut hänen poikansa Assar Me opposition edustajat olemme sanoneet, että jos halutaan käydä vuoropuhelua, niin tappamiset täytyy lopettaa. Viedä tankit kaduilta. Ja lopettaa turvallisuuspalveluiden hyökkäykset. Pitää lopettaa vallankäyttö vallankumouksen lakkauttamiseksi. Meidän tulee myös saada kokoontua, jos haluamme, jos haluamme keskustella tästä aiheesta. Mitä ei ole tapahtunut? Hallinto jatkaa toimintaansa, se pidättää ihmisiä, se tappaa ihmisiä. Nyt meillä on noin 15 000 henkeä vankiloissa ihan syyttömänä. yli 2000 henkilöä on tapettu. Ja noin 1500 on kadonnut jäljettömiin. Noin 100 lasta. Alle 15 tai alle 12-vuotiaita on kidutettu. Ja kidutuksella ei ole mitään rajoja. Mutta tämä hallinto siis ei noudata mitään sääntöjä, ei kansainvälisiä, kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä sopimusoikeutta. Myös maan sisällä hallinto ei kunnioita minkään näköistä lakia. Se johtaa maata määräyksin. Laki on vain kirjoissa ja kirjat hyllyillä. Eli voitte vain kuvitella, minkälaista elämämme on tämän tyyppisen hallinnon alaisuudessa. Itse olen lähettänyt useita kirjeitä Bashar al-Assadille itse hänen valtaantulonsa jälkeen kymmenen vuotta sitten – ja kaikki tärkeimmät ministerit. Olen heillekin lähettänyt kirjeitä ja olen tavannut useita ihmisiä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Joten ihmiset ovat ymmärtäneet, että mitään tapaa käydä vuoropuhelua ei ole. Olemme siis menettäneet paljon ihmishenkiä ja hallinnolle se on yhdentekevää. Ihmiset, jotka vastustavat oppositiossa hallintoa, ovat ryhmittäytyneet, kokoontuneet keskustellakseen maan tulevaisuudesta. Koska meidän mielestämme hallinto on epäonnistunut ja on lopussa. Sillä ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa johdossa. Minun näkemykseni mukaan tämä hallinto, aivan kuten mikä hyvänsä hallitus, on tullut tiensä päähän. Sillä ei ole mitään oikeuksia kansainvälisen oikeuden nojalla julkaista uusia lakeja maan johtamiseksi. Sen täytyy pohtia sitä, millä tavalla se voi mennä pois ja antaa meidän muuttaa maatamme diktatuurista tulevaisuuden demokraattiseksi, vapaaksi maaksi, joka kunnioittaa kaikkia ihmisiä maan sisällä. Uskonnollisia tai ei, etnisiä, arabeja tai mitä vain. Omalta puolellamme Damaskoksessa pidämme kokouksen 16. päivä, jossa keskustellaan Syyrian tulevaisuudesta. Ja Istanbulissa on samana päivänä tarkoitus pitää toinen kokous. Ja sitten muutaman seuraavan päivän kuluessa – jollain tapaa koko oppositio tulee koolle, jotta voisimme suunnitella tulevaisuuttamme. Syyriassa ihmiset uskovat, että Eurooppa on Syyrian kumppani. Meillä on pitkä yhteinen historia Euroopan kanssa. Ja kuten tiedätte, Jos Eurooppa auttaa kansaamme vallankumouksessaan, kansaa, joka nyt on kaduilla, niin siitä on hyötyä meille ja teille, molemmille osapuolille. Varsinkin, jos tarkastellaan maahanmuuttoa. Teillä saattaa olla vähän ongelmia ihmisten kanssa, jotka tulevat sieltä. Eli toivomme, että jos voimme muuttaa Syyrian ja saada sen hyvän tulevaisuuden tielle, niin siitä on hyötyä molemmille osapuolille. Nyt esimerkiksi on sotilaita. Kaikkialla 3000 tankkia on kautta Syyrian Banjassissa ja sen ympäröivässä, sitä ympäröivässä ö, kylissä on paljon tankkeja. Vettä ei ole eikä ruokaa. Kaikki toimitukset on lopetettu ja päivittäin taloista viedään miehiä, joita kidutetaan – ja vaimot laitetaan tätä katselemaan. Päivittäin näin tehdään. Millä tavalla voidaan päästä tästä pahasta tilanteesta ulos? Kansamme on rohkeaa ja meillä on hyviä ihmisiä. Me kaikki, kaikkialta yhteiskunnasta työskentelemme yhteistyössä kaduilla. Ja toivottavasti voimme löytää poliittista apua teidän puoleltanne. Kiitoksia kovasti. Thank you. thank you very much and now I'm asking... Kiitoksia kovasti ja seuraavaksi professori Galio, olkaa hyvä. permettez-moi tout d'abord de vous Euh, euh, Ensinnäkin haluaisin esittää kiitokseni kutsusta tulla puhumaan tämän asian puolesta. Kaikki tietävät, miten pyhä asia tämä on, että kun maa pyrkii siirtymään hallinnosta toiseen, maa on jo kärsinyt niin pitkään mielivaltaisesta hallinnosta, haluaa mennä kohti demokraattista hallintoa diktatuurista demokratiaan. Syyria, kuten kaikki tietävät, on vuosituhatta elänyt maa. Siellä on aina eri yhteisöt eläneet rinnakkain. He ovat muodostaneet yhden kansakunnan, jota on leimannut nimenomaan suvaitsevaisuuden henki, rauhan ja sivistyneisyyden henki maa on joutunut uhriksi neuvostomallisen hallinnon vuoksi. On syntynyt hallinto, jossa kaikki vapaudet on evätty ja mitään oikeuksia ei pystytä tarjoamaan ja ihmisiään nöyrytetään systemaattisesti. Valitettavasti näiden 30-40 vuoden aikana eurooppalainen politiikka ei ole ollut mitenkään syytön tässä. Se ajatus siitä, että halutaan hintaa mihin hyvänsä säilyttää vakausalueella, jossa on kaksi kolmasosaa muun muassa öljylähteistä ja missä on haluttu panna siellä israelilaisten tulevaisuus. Tämä oikeastaan on ollut vaikuttamassa tilanteen kehkeytymiseen. Se on hyvä muistaa. Minä toivon, että tänään tämä politiikka vihdoinkin päättyisi, joka on suosinut diktatuuria. Assad on aina ikään kuin nähty lähi yhtenä vakauden pilarina – johtuen kaikista rikkauksista, joita siellä on Syyriassa, kuten muissakin lähi maissa. Mutta nyt me olemme tilanteessa, jossa Syyrian kansa ei koskaan ole aikaisemmin ollut. Sekin on nyt tilanteessa, se ei ole ollut niin ilman oikeuksia. Ja se on nyt valmis tekemään valtavia uhrauksia jotta se voisi päättää omasta tulevaisuudestaan ja pääsisi eroon hallinnosta. Samaan aikaan ei, ei koskaan hallinto ole ollut niin raaka ja kovakourainen kuin se nyt on ollut sortaissaan kansaan. Tuskin teille tarvitsee sen enempää tietoja kertoa tilanteesta. Teillä on tietoja paljonkin syyden tilanteesta, mutta voidaan ensinnäkin pyytää teiltä tukea kansan tekemälle valinnalle. Nimittäin, että se haluaa ansaitsemansa hallinnon, sellaisen hallinnon, joka vastaa myös sen omaa valintaa, joka saisi valitun kansanedustavan hallituksen. Syyrian oppositio on pitkään pyrkinyt organisoitumaan ja edelleen se on järjestäytymässä. Erilaisia kokouksia on järjestetty paljon, jotta selkeytyisi tilanne opposition riveissä. Tiedetään, mitkä ovat virtaukset opposition parissa. Näinä päivinä järjestetään myös kokouksia, mutta Syyrian oppositio ei ole jakautunut, kuten usein väitetään. Se on moniarvoinen oppositio ja se on aivan normaalia. Aina oppositiot ovat moniarvoisia. Se on kuitenkin yhden pohjan perusteella äh, yhdistynyt. Nimittäin ensinnäkin koko oppositio on yksimielinen siitä, että täytyy siirtyä demokratiaan. Toisin sanoen koko oppositio hylkää kaikenlaisen sopuratkaisun nykyisen hallinnon kanssa. Toiseksi koko Syyrian oppositio hylkää mahdollisuuden ulkomaisesta sotilaallisesta interventiosta. Kaikki syyrialaiset ovat samaa myös siitä, että tämä on mahdoton ajatus. He ovat aivan varmoja siitä, että he pystyvät omin voimin myös pääsemään eroon diktatuurista. Kolmanneksi, kaikki syyrialaiset ovat yksimielisiä siitä, että meidän täytyy nähdä Syyria yhtenäisenä valtiona ja kansakuntana. Ja siksi me haluamme luopua kaikesta uskonnollisesta, etnisestä tai uskontunnustukseen perustuvasta syrjinnästä. Eli kaikki syrjintä torjutaan. Niin ikään meidän täytyy myös torjua tällaisen, tällainen liikehdintä, hallintokin on pyrkinyt niitä suosimaan, jotta se pystyisi jotenkin pääsemään eron oppositiosta. Neljänneksi koko oppositio on yksimielinen siitä, että täytyy tukea ajatusta siitä, että mielenosoitusten on pysyttävä rauhanomaisina ja mihin väkivaltaan ei saa tarttua. Tästä Syyrian oppositio todellakin on yhtä mieltä. Mitä Syyrian oppositio tai kansa oikeastaan haluavat eurooppalaisilta? Minä sanoisin, että olennaisinta on, että katsotaisiin teidän kansanne, mitä keinoja voitaisiin toteuttaa auttaaksemme Syyrian kansaa toteuttamaan omia pyrintöjään, kun olemme siirtymässä kohti demokratiaa. Esimerkiksi se, että läsnä on edustajia poliitikkoja paikan päällä, ehkä olisi varsin hyödyllistä mielenosoittajien suojelemiseksi. Poliittiset puolueet voisivat miettiä uusia aloitteita näiltä osin, mutta jos ajatellaan, että Euroopan unionin parlamenttia, niin voisitte pohtia myös että luotaisiin sellaisia yksikköjä, jotka voisivat tarjota ratkaisumahdollisuuksia tai vastauksia käytännön tasolla. Ja mahdollisimman nopeasti, kun ajatellaan Syyrian kansan vaatimuksia, jotka ovat hyvin kiireelliset. Toisin sanoen, te pystytte antamaan tällaista tukea auttamaan Syyrian kansaa selviytymään tästä hyvin vaikeasta tilanteesta. Kiitos. Merci, monsieur le professeur. Euh, and now I'll ask... Um, Sitten pyydän kollega äh, Mario Davidia, joka on valtuuskunnan puheenjohtaja, niin käyttämään puheenvuoronsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä no, ensinnäkin haluan kiittää tohtori Halma Leeliä ja professori Kallionia heidän puheenvuoroistaan ja teidän antamistaan todistuksista. Totta kai meidän täytyy painottaa tosi seikkaa, että tämä Euroopan parlamentti on äärimmäisen ää, tarkkana ja valppaana seuratessaan tapahtumia teidän maassanne. Ja me olemme äärimmäisen kiinnostuneita tukemaan kaikkia liikkeitä, jotka voisivat auttaa <clears throat> ensinnäkin näitä tämän vedenvuodatuksen lopettamisessa ja toisekseen ja parantamaan olosuhteita ja luomaan demokratian niin kuin mainitsitte, olemme, meillä on yhteisiä arvoja. Kysyisinkin teiltä <clears throat> pari-kolme asiaa. Professori Kallioni mainitsitte jo muutaman konkreettisen toimen tai askeleen. Ja kun te puhuitte me, kun sanottiin me, en puhu pelkästään Euroopan parlamentista, vaan myös Euroopan unionista, ja millä tavalla me parlamentissa voisimme olla tässä mukana mutta jotain konkreettisia toimenpiteitä, joita voisimme pyytää komissiolta ja neuvostolta, jotta voitaisiin päästä näihin tavoitteisiin. Ensinnäkin lopetakaa verenvuodatus ja sitten, että saadaan rauhanomainen siirtymä avoisempaan ja demokraattisempaan yhteiskuntaan. Käytin oikeastaan väärää sanoa, että se on demokratia tai sitten ei ole demokratia. Ei voi sanoa, että enemmän demokraattisempi tai vähemmän. Eh, siis pitää päästä demokraattiseen yhteiskuntaan. Toisekseen, mitä te mieltä te olette siitä, että jos, o, jos, jos, ur, jos viranomaisilla on mitään roolia siinä seikassa, että Syyrien, Sy, Syyrien hallinto toimii omaa väestöä vastaan. Ja sitten kun te tarkastelette näitä ensimmäisiä pyyntöjä Libanonin erityistuomioistuimelta. Onko olemassa mitään roolia sille, että Syyrian viranomaisilla että Syyrian viranomaisilla olisi tässä asiassa. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Jos kun ajatellaan, että kun siirretään suurennollisen yleisön huomioon muuhun, muihin kuin nykyisiin tapahtumiin, niin sehän voi tapahtua myös Syyrian Israelin rajoilla. Kiitoksia. Sitten pyydän herra, herra Pötterinkiä, joka johtaa lähittä työryhmää täällä parlamentissa. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Se oli kovin vaikuttavaa kuulla vieraitamme. Ja itse haluan sanoa, että me olemme solidaarisesti teidän rinnallanne – ja te käytätte sanaa vakaus. Vakauteen kuuluu vapaus ja demokratia. Me 70-luvulla Euroopan mantereella, silloin kun kommunismi vielä oli, aina puhuttiin ö, vakaudesta, mutta se oli sellainen, se oli hautaus, se oli tällainen hautausmaa vakautta ja me toivomme, että te, olette on, että onnistutte demokratian vakaudessa. Ja jos te sanotte meille, mitä me voimme tehdä, niin me haluamme tehdä sen, mutta me emme halua tunkea tai painaa päällä. Meidän pitää olla tasapaino, että me emme lähde sekaantumaan, mutta me autamme kyllä, kun te sanotte, mitä me voimme tehdä. Ja tältä pohjalta minulla on yksi kysymys ja haluankin esittää teille hienon yhden kommentin. Vuonna 2008, joka oli kulttuurien vuoropuhelun vuosi täällä Euroopan parlamentissa, oli Damaskoksen suurmufti Shun puhumassa. Ja se oli, hän piti upean puheen kulttuurien vuoropuhelusta ja uskontokuntien yhteistyöstä. Viime viikolla kirjoitin kirjeen, jossa pyysin, että hän voisi puhua kristittyjen kirkkojen edustajien kanssa, ja jossa voisivat vedota väkivallattomuuden puolesta. Sitten soitin hänelle, ja sitten hän vain puolusti hallintoa. Ja nyt minun kysymykseni onkin teille, mitkä, mitkä ovat nämä erilaiset muslimiryhmät teillä? Me tiedämme presidentti Assad, diktaattori, Laviitien kanssa, hän äh, puolustaa omaa herruuttaan, mutta mikä tilanne on sunniittien kanssa? jotka, tai sunnien kanssa, joka on kuitenkin, uskot, joka on kuitenkin muodosta enemmistö, minkä tyyppinen konsepti heillä on demokratiasta ja mikä, mikä on kristittyjen linja. Kristittythän ovat, kristittyjä on suvaittu Syyriassa, joka minua ihmetyttää verrattuna muihin maihin. On olemassa Damaskuksessa jopa kirkko, jossa on valaistu risti, sellaista harvoin näkee arabimaissa. Mikä on nyt näiden piispojen ja kristittyjen yhteisöjen johtajien suhde tähän kehitykseen teidän maassani ja sanon teille, että, että olemme myös meidän järkemme ja sydämemme todellakin on toimisen sen puolesta, että vapaus voittaa Syyriassa. Kiitoksia, herra Pötterin. Sitten pyydän herra Belderiä puhumaan, joka, kod joka on, on uh, EFD-ryhmän koordinaattori. Hän johtaa myös Israel-valtuuskuntaa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kysymykseni koska on Siirin vieraille ja liittyy siihen, mitä kollega Pöttering otti erittäin tärkeänä sen esille. Minulla on arabilaisen ystäväni kanssa läheiset kontaktit. Hän puhuu arabia erittäin hyvin. Hän työskentelee tieteen parissa – ja asuu Damaskuksessa jo vuosia. Hän on erittäin huolestunut kristittyjen tilanteesta tämänhetkisessä Syyriassa. Ja ö, hän kertoo niistä kauhukertomuksista, joita Syyriasta tulee. Ja vielä eilen sain asiakirjan kristittyjen edustajilta kirkoista – jotka pelkäävät tilannetta. Oletteko samaa mieltä, että tilanne on huolestuttava? Millä tavalla aiotte suojata kristittyjä? Syyria on niin monimutkainen, monietninen maa. Mitä mieltä olette kurdivähemmistön tilanteesta? Sitäkään ei saa jättää huomiota. Sekin on merkittävää. Ja lopuksi totesitte, jotain myös ulkoisesta välintulosta. Tilanne on sellainen, että ulkoista välintuloa saattaisi tarjota, mikä on tällainen ulkoinen välintulo. Onko se Iranin islamilainen tasavalta, joka puuttuu tilanteeseen, ja entä sitten ääriliikkeet, jihadistit, millä tavalla ne ruokkivat tätä tilannetta ja rauhattomuuksia. Kiitoksia. Thank you very much. Now, uh, Mrs. Blöter, who... Kiitoksia. Sitten EU-Turkki-valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos siitä, että olette tänne tulleet. Varmasti te tunnette parlamentin hyväksymän päätöslauselman Syyrian tiimoilta. Huomaatte, että siellä annetaan kyllä täysin täysi tuki vapaukselle ja demokratialle tuomitaan väkivalta, mutta varmasti huomasitte myös, että siellä ei ollut vetoomusta Al-Assadille lähteä vallan kahvasta. Siellä ei ollut myöskään mainintaa oletetuista rikoksista ihmisyyttä vastaan, kuten Human Rights Watch on esittänyt muun muassa mahdollisuutena viittaan tässä kysymyksiin, joita täälläkin on esitetty. Se tavallaan rajoittaa myös meidän tukeamme. Olisi mielenkiintoista, että te selittäisitte meille, minkä verran tällaista vuoropuhelua on käyty. Puhutte mahdollisesti ristiin, jos sanotte, että tarvitaan poliittista vuoropuhelua. Siellä on tiettyjä ehtoja, kuten totesitte, herra Almaleh että mielensä vapautetaan, tankit vedetään pois, loputetaan väkivalta, jos siinä ollaan valmiita vuoropuheluun, siis jopa hallinnon kanssako. Te totesitte, että ei ole mahdollista kuitenkaan vuoropuhelua käydä. Mielestäni tämä on hiukkasin epäjohdonmukaisen. Tiedän, että tilanne ei ole yksinkertainen poliittisesti, mutta olisi hyvin tärkeää, että te voisitte tätä valaistaa. Onko siellä jo jotain vuoropuhelun itua käynnistetty? Miten tämä sitten toteutuu suhteessa hallintoon? Ajatella, onko armeijassa tai muissa osin johtoa myös loikkaajia? Onko siinä murtumista tapahtumassa? Onko tulossa tukea ulkopuolelta? Tiedämme, tietenkin iranilaisten pyrkimykset, mutta tässä on paljon myös kysymysmerkkejä siitä, minkälaisia mahdollisia liittoutumia hallinnon mentyä saattaa syntyä alueellisesti. Mitä vaikutuksia sillä on puolestaan lähi kriisiin ja konfliktiin? Meidän täytyy keskustella ja miettiä näitä asioita. Ja sen myötä voidaan myös vahvistaa operatiivisella tasolla tukea niin, että saadaan myös tukea YK-päätöslauselmalle ja selvittää kansainvälistä tukea niin, että Al-Assad lähtisi vallasta. Turkista puheen ollen vielä. Sillä on ollut kuitenkin merkittävä painostava rooli tavan takaa ja nyt ja se nyt on luopunut ajatuksesta, että hallinto voisi mitään demokratisoitumista tarjota mutta haluat, että syyrialaiset voivat ilmaista poliittisen kantansa. Tiedämme nämäkin suhteet entiseen hallintoonkin. Ja nyt tässä etsitään uudelleen paikkoja. Mikä merkitys on Turkilla teidän mielestänne? On sillä tuolla alueellakin tärkeä rooli. Merci. Um... Now. Kiitoksia. Ja sitten pyytäisin teitä vastaamaan. Jokaisella on 10 minuuttia aikaa. Näette, että tällä lailla erityisen kiinnostuneita asiasta ja teillä on esitetty kysymyksiä. Almarek, olkaa hyvä ensin, sitten professori sen jälkeen. Joku puhui kristittyjen ja kristittyjen ja muiden uskontojen välistä suhteesta Syyriassa. Valitettavasti joudun toteamaan, että mitään ongelmia tässä suhteessa ei ole. Maruf Talibin, joka on ollut Syyrian pääministerinä usean otteeseen, luin hänen muistelmiaan ja hän kirjoitti muistelmissaan neuvotteluista kansalaistensa ja Ranskan välistä neuvottelusta vuonna 1936. Ja tuolloin Syyrian ulkopuolella olevat kirjailijat kirjoittivat Ranskan hallitukselle, että älkää lähtekö Syyriasta, koska Kristityt ja kurdit ja muut joutuvat vaaraan. Ehkä se oli suuri vale, ei siis mikään suuri vitsi. Nyt poliitikot ja äh, lehtimiehet ja jotkut edustusvälineen edustajat ovat käyneet niin 15 vuoden ajan. Aina kuulen tämän tyyppisiä, tämän tyyppistä laulua. Mitä aiotte tehdä kristittyjen eteen ja niin edelleen? Haluan todeta teille, että Syyrian hallituksen valtaantulon alusta, kun demokraattinen hallitus tuli voimaan, meillä oli kristitty pääministeri. Ei kukaan sanonut, miksi Farage Huri on pääministerinä. Presidentti Al-Assad oli silloin presidenttinä ja pääministeristä tuli presidentti. Hänkin oli kristitty. Kukaan ei vastustanut sitä, että oli joku etninen kysymys tässä tai muu Syyriassa on aina edetty rauhanomaisesti yhdessä. Assadin hallinto, varsinkin se, loi tämän tyyppisen tilanteen. Me emme usko siihen. Me emme usko, että kristityt ja muslimit ovat erilaisia. Me olemme kaikki samanlaisia. Me työskentelemme nyt kaiken tyyppisten ihmisten kanssa. Jotkut ovat kristittyjä, jotkut ovat arabeja, jotkut kurdeja. Kaikki me olemme syyrialaisia kuitenkin. Vallankumouksessa kadulla olevat ihmiset puhuvat yhdestä Syyriasta. Syyria on kaikki yhtenäinen. En voi ehkä selittää enempää kuin tämä. Me kaikki elämme siis yhdessä. Opettajani oli muslimiveljeskunnan johtaja. Siis yliopistossa. Hän oli parlamentin jäsen. Muslimiveljeskunta 1945-49 silloin kun tehtiin sotilasvallan kappaus, oli parlamentissa edustettuna eikä ollut mitään ongelmia eri uskontojen välillä. Me emme ajattele asiaa näin. Tulevaisuus on hyvä kaikille tämän tyyppisille ihmisille, koska kaikki nämä ihmiset tuntevat olonsa huonoksi, koska he tuntevat samalla tavalla kuin minäkin. Me olemme Assadin työntekijöitä, työntekijöitä hänen maatilallaan. Kansalaiset ovat työntekijät. Me emme halua tämän kaltaista elämää. Kieltäydymme siitä ja nyt haluamme muuttaa sen. Kaikki syyrialaiset haluavat muuttaa tämän elämän toisenlaiseksi vapaudeksi. Autan suojata ihmisiä riippumatta hänen taustastaan. Eli emme pelkää tässä suhteessa. And I heard some friend talk about uh, Iranian. Jotkut ystävät puhuivat Iranista. Mitä Iran tekee Syyriassa? Minun näkemykseni on se, ja monet syyrialaiset oppositiossa uskovat, että Iranin hallinto auttaa diktaattoreitamme, koska molemmilla on sama tausta. Molemmat ovat diktaattoreja. Iranissa ajatollahien diktatuuri on vallassa ja Syyriassa samoin hallinto on diktatuurista. Syyrian ja Iranin välillä on uskonnollinen yhteys ja Iranin kansalle on avattu ovi tulla Syyrian. Ja nyt minun näkemykseni mukaan Ähm, valokuvausarmeijan jäseniä on Syyriassa auttamassa hallintoamme. Joitakin heistä on otettu, jotka on otettu kiinni. En tiedä, missä he ovat. Kaksi liiassa, Libanonin Hezbollahin jäsentä on myöskin otettu kiinni ihmiset haluavat auttaa siis eh, Syyrian diktatuuria, koska he, se on heidän intressinsä mukaista. Syyria on Iranin ja Hezbollahin välissä. Molemmat tarvitsevat hallintomme, jotta voivat pysyä hengissä. Me emme sitä tarvitse. And as also I, uh, some of you ask... Niin, ja jotkut vielä kysyivät neuvotteluista hallinnon kanssa tai vuoropuhelusta sen kanssa. Hallinto on kutsunut joitakin oppositiohenkilöitä. Kukaan ei kuitenkaan halunnut käydä vuoropuhelua tappaja hallinnon kanssa. Kolme kuukautta sitten kysymme hallinnolta, onko se varma, että se haluaa käydä vuoropuhelua jos se on, niin sen täytyy vetää tankit kaduilta, armeija pois. Täytyy lopettaa turvallisuuspalveluiden käyttämä kidutus, antaa ihmisten esittää ajatuksia vapaasti ja rauhanomaisesti. Ja vapauttaa vangit. Meillä on nyt 15 000 uutta vankia ja ennen oli 5000 vankia. Nyt on yhteensä siis 20 000 poliittista vankia, jotka on pidätetty ihan turhan takia, laittomasti. Mutta hallinnolle laki on aivan yhdentekevä. Ja me oppositiossa me käännämme toiveemme armeijan puoleen. Sillä on kaksi eri puolta. Yksi osa haluaa suojella hallintoa. 60 000 henkilöä on yhteensä sotilasta armeijassa, jotka ovat erittäin läheisessä suhteessa Assadin perheeseen. Ja he, ne jatkavat hyökkäystä, mutta loppuosa armeijasta ei ole. Ja näin on nähtävissä, että monet sotilaat ovat jättäneet armeijan. Jotkut tapaan muutaman päivän kuluttua Turkissa. Ja monet haluavat, että hallinto lopettaa tappamisen. No niin, se oli kaikki. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, kiitoksia. Se oli oikein hyvä lopetusko sillä sillä kaikissa yhteiskunnassa varmasti armeija on kaikkein vahvin osa-alue. Professori, olkaa hyvä. Kiitos kysymyksistänne. Mielestäni tilanne on kovin monimutkainen, se on tunnustettava. Totta kai jännitteitä on uskontokunti kesken. Ja täällä oli kai neljä viisi kysymystä, joihin minun pitäisi vastata ainakin tavalla tai toisella. Vähemmistöt, enemmistöt, joku kysyy tästä, pitää paikkaa, että siinä on ongelmia, varsinkin Assadin jälkeen. Ja sitten ulkomaiden väliintulo, onko jotain tällaista. Kolmanneksi vuoropuhelun vallanpitäjien kanssa, mitä oppositio miettii suhteistaan hallintoon neljänneksi armeijasta. Siihen vastattiin, mutta ehkä siitä he voidaan lisätä jotain. Ja sitten viidenneksi tulevat liittoumat, tuleva ulkopolitiikka, mikä on alueellisilla valloilla merkitystä, varsinkin Turkilla – enemmistöstä ja vähemmistöistä. Mielestäni tässä on historia ja taustansa. Meillä ei ole koskaan ollut uskon sotia. Se on ainoa maa. Se on kulttuurien risteyskohta. Ja se ja identiteetti perustuu kulttuuriseen ja etniseen monimuotoisuuteen. Se on sen sivilisaatio. Ihmiset ovat tottuneet elämään rinnakkain harjoittamaan vuoropuhelu. Se on ainoa maa jolla ei ole pelkästään yhtä kansallista johtajaa, vaan neljää. Tärkein tulee kaikkein pienimmästä vähemmistöstä, siis jos ajatellaan itsenäisyystaistelijaa, siellä on kurdi, mutta alawitti myös, sunnit on myös mutta koska ne on ajateltu heidän identiteettiä ikään kuin vähemmistön edustajina, he ovat syyrialaisia. Ja kansallispäivä juhlin näiden henkilöiden nimiä, heidän moninaista johtajuuttaan. Se on ainoa maa tuolla alueella, jonka ministeri oli kristitty ensimmäinen itsenäisyyden jälkeen pääministeri oli kristitty. Se osoittaa hiukkasen, mikä on tämä yleinen ilmapiiri kulttuurissa, jossa syyrialaiset elävät. Syyrialaisten kesken ei ole mitään rajoja uskon mukaan. Se, mikä on tärkeää, niin ei ole mitään eliittiä, jos ajatellaan sosiologisesti puhuen. Siis eliitti ei ole jakaantunut klaaneihin – Sehän tiedetään, että se on vaarallista, jos halawit muodostuu eliitiksi sunniitit ja kristityt. Syyrialainen eliitti on aina ollut yksi ja yhteinen, ja nyt se on yhdessä samassa puolueessa. Ei ole uskontokuntiin perustuvia puolueita. No, kurdipuolue edustaa kuitenkin enemmänkin kansallista näkemystä eikä niinkään etnistä. Se on eri juttu. Siis historian saatossa tai ajatellaan yhteiskuntaa, niin on aika vähän vaaroja vastakkainasettelua ajatellen, että syntyisi uskonsotia. Totta kai se mahdollista on johtuen nykytilanteesta, koska totta kai kristityt pelkäävät, halawitit pelkäävät. Tilanne voi mennä huonompaan suuntaan hallinto on pannut heidän päähänsä, että hallinto heitä suojelee, vaikka oikeastaan historia osoittaa, että eivät islaminuskoiset ole puolustaneet, koska ei tässä ole yksilöity ihmisiä sen mukaan, onko islamin vastainen vai ei, vaan jokainen on puolustanut omaa rooliaan politiikassa, maan vapauttamisessa ja maan rakentamisessa. Tämä on tärkeää. Heidän eliittiin se näkee asiat jatkossakin tällä tapaa, ja se on myös eräänlainen takuu. Jos vastakarasettelua syntyy siellä sun täällä poikkeustilanteessa, niin kristityt tai eliitin edustajat, jotka kyllä puuttuvat ja sanovat, että lopettakaa. Kuitenkin tällaisia esimerkkejä on nähty, kun hallinto pyrki lyömään jakolinjoja, niin nämä kaksi osapuolta lyöttäytyivät yksiin ja varoittivat tilanteesta ja päättivät, että jokainen imaami johtaa rukoushetkiä kussakin yhteisössä. Näin konflikti ratkaistiin. Syyrialaisilla on järkeä sikäli, ettei uskonsotiin sorruttaa, sen voin taata teille. Islamin uskoiset varmasti tänä päivänä ovat, kuten muissakin arabimaissa, usko uskonnollisia tavalla tai toisella, kuten Turkissakin, vaikka se on demokraattinen maa. Mutta sen jälkeen, kun syntyi Erdoganin puolue, niin iranilainen malli ei enää islaminlaisten mieltä hallitse, vaan Turkin malli paremminkin. Kaikkialla maailman islamilaiset ovat nyt kääntymässä Turkin mallin puoleen, koska siinä islam voidaan saada yhteen demokratian kanssa. Se toimii paremmin kuin malli, joka on johtanut vain sisäisiin ristiriitoihin tai ulkopuolisiin ristiriitoihin. Tässä on selvä murros tapahtunut poliittisesti ja kulttuurisesti, kun ajatellaan iranlaista mallia kaikkialla arvimaailmassa. Eikä ole kyse pelkästään islamin vallankumouksesta, vaan myös maallisista voimista, demokraattisista voimista. Tätä ei voida kiistää. Ja tämä tulee hallitsevaan myös vapauspyrintöjä huomattavasti voimakkaammin myös islamilaisissa puolueissa. Tai jos ajatellaan pyrintöjä käsittää identiteetti uskonnollisesti tai kulttuurisesti. Toinen kysymys mitä tapahtuu Assadin jälkeen? Tai ulkomaiden väliintulot, onko sellaista mahdollisuutta? Ulkoisen ministeri ei ole tätä peittellyt, että he ovat sanoneet, että iranilaiset kyllä antavat tukea, minkä luonteista apua sitten, varmaankin neuvoa, sotilas- ja turvallisuusneuvoa, ehkä jotain muutakin, mutta emme ole pystyneet vielä selvittämään tarkemmin, että olisi iranilaisia toiminut meidän maaperällämme. Emme kansainvälisiä piirejä ehkä voidaan syytä paremminkin, ne tietävät asian tarkemmin, mutta Iranin välintulo on kuitenkin enemmänkin rajoittunut moraaliseen asiantuntija-apuun, mutta varmasti se on liittolainen kuitenkin nykyhallinnolle. Vuoropuhelu hallinnon kanssa seuraavaksi. Jokin aika sitten ajateltiin, että syyrialaiset mukaan ajattelevat kuin länsimaalaiset, että Bassarin voi luottaa, että tilanne purkautuisi, että voitaisiin erottautua tästä etuoikeutettujen sotilashenkilöiden turvallisuus puolten tahosta, mutta hän epäonnistui. Ei luotu demokratiaa. Hän ei osoittanut kovin suurta mielenkiintoa tai halua erottautua sotilas, sotilas- ja turvallisuusapparaatista ja olisi huomioinut kansanpyrinnöt. Tähän mennessä hän ei ole koskaan puhunut suoraan kansalle, vain hovilleen. Hän ei ole koskaan luvannut siirtymistä demokratian tai uudistuksia luvannut. Hän on koskaan sanonut, että nykyisen kauten on lopussa, jonka pitäisi päättyä 2014 muutaman vuoden päästä niin, että tämän kauden jälkeen hän jättäisi vallan. Ei ole koskaan sanonut, että, hän on, että meillä olisi selkeät presidentin vaalit. Toisin sanoen, ja hän jatkaa samaan tyyliin Hän antaa luvan ampua kansalaisiaan. Nyt kampanja vielä tiukempaa. Ja siellä jopa talo, talolta puretaan kokonaisia kaupungin alueita, kortteleita. Ikään kuin Livyassa me metsästämme teidät ja kidutamme teitä talo talolta, kortteli korttelilta. Siellä piiritetään kokonainen kaupungin osa katkaistaan sähkö, vesi, internet niin, että voidaan kokonaan tämä väestön osa eristää. Ja me tiedämme, miten paljon vankiloissa on kidutettu ihmisiä sitten tapahtumien alkamisen. Ja todellakin on 15 000 vankia, 2000 kuolonuhria. Kun on niin tänä päivänä sama mahdotonta, jos oppositio organisoituisi ja puolueet hyväksyisivät vuoropuhelun ehdoitta, kuten hallinto vaatii. Eli hän jatkaa ampumista ja hän tuhoaa kyliä ja pidättää nuoria ja kiduttaa, mutta teidän täytyy käydä vuoropuhelua meidän minun kanssani. Yksikään edustaja ei voi tällaista vuoropuhelua hyväksyä, koska siinä menettäisi kasvonsa kansan edessä ikään kuin se olisi vain voima, joka haluaa jonkun paikan tulevassa hallinnossa, kun ihmiset sanovat. Ja perjantaina oli yksi vuoropuhelutilaisuus, niin tätä ei kuitenkaan hyväksytty, koska se diktatuuri haluaa vuoropuhelua ja asettaa ehdot joka nimittää myös, miten vuoropuhelu valmistellaan. Ja minä asetan esityslistan ja minä päätän asialistasta, eikä edes kerrota, mikä on tämä lopullinen tavoite, mikä olisi palkkio siitä, että kakku jaettaisiin, että saataisiin demokratiaa. Hän päättää, ketkä voivat osallistua vuoropuheluun. Toisin sanoen oppositio, suljettiin kokonaan top tykkänään kaikesta vuoropuhelusta, kaikista neuvotteluista, valmistelustakaan. Ei se ole mitään vuoropuhelua, se on sanelua. Ja tämä on vain hallinnon pelaamaa peliä. On aivan, ei tässä vuoropuhelua hylätä sinällään, vaan tällaista valevuoropuhelua, tätä ansaa, jonka hallinto on meille asettanut oppositiolle. Emme voi hyväksyä vuoropuhelun ajatusta, ellei sortoa lopeteta kerta kaikkiaan. Se on ennakkoehto, josta ei neuvotella. Jos sorto jatkuu, ei tule vuoropuhelua. Ei revolvolin kanssa voi käydä vuoropuhelua, vaan siinä alistamista jatketaan. Tässä varmasti oppositio on yhtenäinen ja yksimielinen, että vuoropuhelu ei tältä pohjalta käydä. Ja siksi se, mitä hallinto nyt sitten pyrkii saamaan aikaan vuoropuhelun, niin se epäonnistui. Kukaan merkittävä taho puolueesta, eikä puhu nyt puolueesta, vaan ylipäätään ajattelen henkilöllisyyksiäkään, niin kukaan ei halunnut osallistua opposition puolesta. Ja no, minä olen sitä mieltä, että tämä on täydellinen fiasko, koska tarjous oli täysin mahdoton. E, niin, jotkut ovat kysyneet, ovat, niin, anteeksi, toimiko armeija, mitä Syyriasta ajattelevat oppositio, jos minä ajattelen itseäni, ei minun mielestäni ole luotettu, ei kannata luottaa armeijaan. Se on aika vakaa ja syyrialaiset eivät tätä halua. Se on tärkeä laitos, joka takaa yleisen järjestyksen Assadin nimissä. Ehkä ainoa muuten. Huom, armeija kaiken kaikkiaan ei ole osallistunut sortoon niinkään, vaan tietyt yksiköt, jotka on valikoitu ja lähetetty sinne sun tänne, Varmasti jonain päivänä Syyrian armeilla on oma osansa. Milloin? En sitä en tiedä, mutta jo, sillä on oma osansa. Varmasti se on myös nyt hyvä sanoa. Bashadin kanssa ei voi enää keskustella, hän ei ole uskottava johtaja. Hän ei vei tällaista siirtymää kautta johtaa. Se kyllä toteutuu, mutta niin, että meillä on kansallinen neuvosto siirtymää varten. Siellä on mukana sotilashenkilöitä, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Ja sitten opposition edustajia, jotta voitaisiin valmistella ja johtaa Syyria uuteen demokraattiseen aikakauteen. Viidenneksi ja lopuksi Syyrian liittolaiset. Mielestäni Syyrian kriisin yksi erityispiirre on, että alueelliset vallat ovat siinä paljon enemmän mukana kuin Iran, Turkki, Egypti ovat olleet paljon merkittävässä osassa Syyrian kohtalonko asiassa kuin Yhdysvallat, kuin edes EU, vaikka ollaankin Euroopan parlamentissa. Mielestäni eurooppalaisten pitäisi kyllä tehdä työtä alueellisten valtojen kanssa. Minä uskon, että ainoa ratkaisukeino, me pelkäämme, että Syyriasta tulee kilpailun näyttämö alueellisille valoille. Ainoa mahdollisuus on, että Syyria demokratisoituu niin, että saadaan aikaan kattava yhteisymmärrys alueellisten valtojen kesken, kompromissi. Olen kiitollinen siitä, että Turkin ulkoasiaministeriö on menossa Iraniin ja käy Persialahden maissa. Ehdottomasti Euroopan täytyy tukea tällaista lähtökohtaa, joita alueelliset vallat ovat esittäneet Turkki, Iran ja että tämä pidetään erillään riidoista ja kiistoista, joita on Iranin ja Euroopan kesken ydinasioissa, että autetaan Syyriä pääsemään umpikujasta, tarvitaan kuitenkin yhteisymmärrys ja tällaista vuoropuhelua iranilaisten ja turkkien kesken ja varsinkin ja egyptiläisten ja Persianlahden maiden kanssa on keskeistä. Minä Uskon, että näin iranilaisetkaan eivät ajattele, että jos Syyriassa jotain muuttuu, että se johtaa siihen, että Syyria on Irania vastaan. Ei me ole ketään vastaan. Me haluamme yhteistyötä kaikkien aluevaltojen kanssa yhteisten etujen ja kunnetuksen pohjalta. Tekin voitte auttaa meitä tässä. Merci, Mr. Mario David. Kiitoksia. Kiitoksia. Aivan lyhyesti eri yhteyksissä on ollut äh, yhteydessä presidentti Hassaniin. Ja luulen, että hänellä on vähemmän voimaa kuin ja minä luulen, että hän oli enemmän isänsä valvonnassa ja vanhan kaartin, kaartin valvonnassa. Hän on niin monta kertaa antanut lupauksia, joita ei kuitenkaan koskaan täytetty. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt liian myöhäistä tietyllä tavalla. Me emme maininneet täällä, mutta toteaisimme vain, että me pahoittelemme kansainvälisen yhteisön tekopyhyyttä ja sitä, että meillä on tavallaan, tavallaan kahdet punnukset käytössä. Ja, ja tämä, on, tämä on syytä myös mainita, tarkoitan Venäjää, Kiinaa ja Brasiliaa, erityisesti silloin kun me katsomme, millä tavalla me suhtaudumme Syyrian kriisiin ja Libyan kriisiin. Te esititte rohkaisevia sanoja, sanoja maallisesta valtiosta Syyriassa tulevaisuudessa. Ja itse asiassa tätä kulttuurien ja uskotukuntien vuoropuhelu rinnakkaisoloa myötä, niin sitä me arvostamme ja toivomme, että se jatkuu. Ja sitten kysymys hyökkäyksistä suurlähetystöjä vastaan eilen. Tämä me tuomitsemme jyrkästi. Meidän täytyy pohtia konkreettisia toimia, jotka lopettavat verenvuorotukset. Valitettavasti emme usko, että, että että, että onnistumme siinä, että jäädytämme herran A tai herran B varat, e- eikä varmasti myöskään voida kuvitella invaasiota Syyriaan tai samantyyppistä strategiaa kuin mitä Libyassa on noudatettu, mutta jotakin pitää kuitenkin tehdä konkreettisemmalla tavalla. Ja lopettaisinkin pyytämällä teitä ensin olemaan yhtyössä, yhteydessä ja toivotamme teille henkilökohtaisesti, mutta myös koko Syyrian kansalle kaikkea hyvää ja onnistunutta siirtymää omaan maahanne. Kiitoksia. Well, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti ja kuten näette, solidarisuutta on. Me arvostamme teidän antavanne tietoa ja sitä tosiseikkaa, että te annoitte meille myös tietoa vaan todellisuudesta ja, ja kaikki kollegat, jotka ovat olleet, olleet tässä kokouksessa. Toivottavasti teille kaikkia hyvää, kuten minäkin.